Das Quorum ist erreicht mit Frau Kahn. Nyt hyvät naiset ja herrat, lämpimästi tervetuloa tähän ensimmäiseen kokoukseemme vuodenvaihteen jälkeen. Nyt olemme myös päätösvaltaisia edustaja Kaadenpahin saavuttua. Toivotan teille kaikille terveyttä ja kaikkea hyvää tälle uudelle vuodelle. Toivon, että terveytenne on parempi kuin minun itse. Olen nimittäin vähän vilustunut. Meillä on Saksassa hyvin paljon lunta ja se on aiheuttanut kaikenlaisia ongelmia muuten. Niin, tuosta esityslista luonnoksesta, voidaanko se hyväksyä sellaisenaan? Kyllä, kiitos, hyväksytty. Ja sitten sitten puheenjohtajan ilmoitukset, käytettävissä olevat kielet ja niin edelleen löydätte kaikki Cont News-lehdestä. Ja muistutan, että tämä kokous to- to- suoratoistona lähetetään maailmalle. Aloitamme äänestyksillä. Luulen, että äh, säästä johtuvista syistä meillä on tänään tiettyjä poissaoloja, mutta esityslistamme ei kyllä odota eikä voi odottaa ja odotella. Sen voisin todeta, että sopimusten mukainen komission valvonta Euroopan parlamentin taholta edustaja Tasevski on esittelijämme. Hän ei ö, pääse paikalle, mutta me äänestämme. Tarkastus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan. Katsotaanpa vielä, ketkä ovat puolesta. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti, tämä tarkistus 11. Olettaisin, 11 tosiaan, että tämä on helpompaa, kun paikalla on vähemmän äänivaltaisia ja hylättyhän se oli. Kiitos. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei vaan hetkinen. 14. Katsotaanpa vielä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestys. se toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Näin. Tämä lausunto hyväksyttiin kahdeksalla vuoltavalla äänellä. No niin, ehkä voit vaihtaa konetta, jos tuo kone ei näytä toimivan. Esityslistan kohta neljä. Kyseessä yhteinen julkilausuma, joka liittyy hajautettujen virastojen valvontaan. Esittelijämme on De Jong. Haluaisiko hän käyttää puheenvuoron? Ei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 Ja jatkamme esityslistallamme eteenpäin. Esityslistan kohta viisi. Nyt haluaisin kuulla, kuka täällä edustaa esittelijämme tänään. Tietääkö joku, missä edustaja Zeller mahtaa olla? Onkohan hänen avustajansa paikalla? esityslistan kohta viisi. Edustaja Schmidt ilmoitti minulle, että on sääolosuhteiden vuoksi jumissa Itävallassa ja että edustaja Zeller olisi edustanut häntä, mutta eilen kuulimme, että Berliinissä on lakko, joten vaikuttaisi siltä, että, ja tämä lakko todella toteutui tänään. Edustaja Salafranca. Eh, Haluaisin vain sanotte, seka, te, olin sekaisin hiukan tässä aikaisemmassa äänestyksessä. Halusin äänestää tämän viimeisen mietinnön puolesta, joka koski näitä virastoja. Tämä oli virhe ja pyydän sitä anteeksi. Ei pidä, ja pyydän, että otatte huomioon tämän puolesta äänestämiseni. Alles klar, das wird so. Hyvä, merkitsemme tämän näin pöytäkirjaan. Niin, tiedetäänkö kollegasta jotain? Ja esittelijän vara esittelijä saapuu siis minuutin kuluttua, näinkö? Wir sind offensichtlich noch nicht. No, vaikuttaisi siltä, että täällä eivät kaikki vielä ole ihan työn touhussa, vaan pikemminkin hiukan hitaalla vaihteella käydään. gerne Platz nehmen, da wo No ehkäpä edustaja Zeller vaan istutte jossakin, missä tilaa löytyy. Ja wir sind beim Tagesordnungspunkt. Me olemme tosiaan saapuneet esityslistan kohtaan 15. Kyseessä on äh, lausunto, joka liittyy yhteisen maatalouspolitiikan rahoitukseen, hallinnointiin ja seurantaan. Ja nyt äh, annakin sitten valmistelijallemme puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, vielen. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, oikein hyvää uutta vuotta minun puolestani. Meillä Saksassa uusi vuosi käynnistyi heti lentokentän lakolla, siksi en ihan päässyt paikalle aikatauluni suunnitelmieni mukaisesti. Pahoittelen sitä. Kollega Claudia Schmidt, kuten kuulin, on lumen saartamana Itävallassa ja pyysi minua tästä syystä esittelemään teille, lukemaan teille tämän lausuntoluonnoksensa. Ensinnäkin, kun puhutaan yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta vuoden 2020 jälkeen komission ehdotus, niin komissio on 2021-2027 väliselle monimuotoiselle rahoituskehykselle ehdottanut lainsäädäntöpakettia, joka koostuu kolmesta yksittäisestä tekstistä. Ja niin kuin otsikkokin kertoo, tässä on kyse maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta komission YMP-ehdotuksen mukaisesti vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. 104 artikla ehdotuksessa muun muassa määritelmät, mitä tulee kansallisen tason viranomaisiin, maatalousvarauman rahoitus, valvontamekanismit sekä sääntöjen rikkomusten seuraamukset. Claudia Schmidt katsoo, että komission ehdotus on suurilta linjoiltaan ihan tervetullut, mutta ei se nyt mikään aimuloikka eteenpäin ole. Kontvaliokunta on vaatinut äh, keskittymään äh, enemmän äh, toimintaperusteiseen budjettiin keskittymistä ja komissio on lisännyt kansallisten viranomaisten valvontavelvollisuutta. No voisin kuvitella, että tämä on ikään kuin myönnytys parlamentin suuntaan, koska vuoden 2020 jälkeisenä aikana YMPssä puhutaan erityisesti juuri muustakin kuin vain lainsäädäntöpuitteiden kunnioittamisesta, vaan todella siis toimintaperusteisuudesta siitä, että saadaan jotain aikaan. Kun ajatellaan esimerkiksi Slovakian tilannetta, on voitu nähdä, että että Euroopan unionin rahoitukseen kohdistuu monia liikaa vaaroja. Tätä varten olen tehnyt 15 tarkistusta, jotka lisäisivät jälleen komission vastuuta ikään kuin jäsenvaltioiden kustannuksella. Komissio ei muuten saisi maksutahoilta enää minkäännäköisiä kertomuksia ja sillä ei näin ollen olisi tietoa yksittäisistä maksuista. Ja tämä todella johtaisi siihen, että komissio ei voisi millään tavalla tarkastella sitä, että mitenkä ja kuinka laajalti sääntöjä on rikottu. Ja tämähän nyt on todella raskas rikkomus sitä vastaan, että komissio on viime kädessä – vastuussa, joten minä olen pyrkinyt säilyttämään komission äh, valvontavastuun tai oikeastaan äh, ottamaan sen uudelleen käyttöön. Valiokunta äänestys toimitetaan 28 tammikuuta. Äh, maatalousvaliokunnan äänestyksestä ei vielä tiedetä ja tarkistuksia tässä kontvaliokunnassa voisi jättää torstaina kello 14 asti. Kiitoksia. Kiitokset. Edustaja Kaadenpä on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Lämpimät kiitokset. Minä tulen itäisestä Itävallasta. Meidän lumitilanteemme ei ole ihan niin paha kuin muualla. Minä nyt tehdin kuitenkin ajoissa sentään paikalle. Lämpimät kiitokset kollega Zellerille, kollega Schmidtin lausuntoluonnoksen esittelystä. Ähm, monissa asioissa Schmidt ja minä olemme hyvin eri linjoilla, mutta tässä asiassa olemme aika yksimielisiä. Komission ehdotus ikään kuin uudelleen kansallistaa yhteisen maatalouspolitiikan ja tätä me emme toivo. Ja tässä Ulrike Müller Agri-valiokunnasta on jo nostanut esiin sen, että myös tulevaisuudessa viime kädessä viimeinen vastuu on kuitenkin komissiolla Eh, pieniä muutoksia eh, tulemme mekin tekemään, mutta me olemme Schmidtin kanssa suurilta osin ihan samalla linjalla. Kiitoksia. Kiitos. Komissio. Eh, Rouva Borgman lukee täällä minun papereissani. Kuka sieltä haluaa käyttää puheenvuoron? Thank you, Chair, and uh, happy new year to Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta kaikille. Olen pahoillani, että tulin myöhässä uskon teidän käsittelevän hiukan pidempään näitä ensimmäisiä kohteistuslistalla. Pyydän siis anteeksi myöhästymistä, joten nopeasti viittaan siihen, mitä herra Zeller tähän mennessä on sanonut. Mutta kun ajatellaan tätä horisontaalista asetusta ja lausuntoluonnosta, jonka e, Claudia Smith on laatinut, luonnollisesti komissio on pannut merkille, että olet tyytyväisiä, sitä siirrytään noudattamisperiaatteesta suoritusperusteiseen malliin. Se on todella tervetullutta, mutta muistuttaisin kuitenkin siitä, että uusi äh, malli, tuotantopanon malli, jota sovelletaan tässä ehdotuksessa, asettaa suorituksen äh, keskiöön maatalouspolitiikassa. Tässä keskitytään todellakin suorituspuoleen ja komissio on tässä päätynyt mennä äh, taaksepäin, me tulee yksityiskohtaisen täytäntöönpanaan ja korvannut sen suorituksella jäsenvaltiotasolla. Ja tämän takia suoritus tulee olemaan pohjana myös tässä mallissa. Ja itse asiassa Tämä voidaan nähdä tästä lausuntoluonnoksestakin, että teillä on hiukan tässä vaikeuksia asian kanssa ja haluaisitte jatkossakin keskittyä yksittäisiin edunsaajiin, mutta mielestäni on sellaisiakin muutoksia, joista näytätte saaneen sellaisen kuvan, että komissio ei enää tarkastaisikaan valvontajärjestelmän jäsenvaltiossa. Ja voin vakuuttaa teille, että näin ei kuitenkaan ole, koska kun uusi horisontaalinen asetus antaa selkeät kehykset perussäännöt, jotka liittyvät EU-lainsäädäntöön ja joita pitää noudattaa jäsenvaltioissa. Ja tässä, tähän kuuluu mukaan myös hallinta, hallinta- ja valvontajärjestelmät, joten itse asiassa me saamme hallintojärjestelmät joita edelleenkin jatkossakin auditoidaan tarkastetaan. Tämä on hyvin tärkeä pohja toiminnalle. Ja hallintoelimet jäsenvaltioissa, jotka jatkossakin tulevat olemaan näitä samoja tahoja kuin nytkin, ne edelleenkin varmentavat, onko noudatettu EUn perusvaatimuksia. Nämä tiedot annetaan komissiolle ja komissio tarkistaa nämä tiedot ja niiden todellisuuden. Ja tämä tarkoittaa sitä, että edelleenkin sovellamme ö, yhtenäistä tarkastusmallia. Ja kaikki sääntöjen noudattamistarkastukset ulottuvat jäsenvaltioiden järjestelmiin saakka. Tämä tarkoittaa myös sitä, että te viitaatte lausuntoluonnoksessanne useitakin kertoja kysymyksiin, joita tutkijat, tutkivat journalistit ovat aikaisemmin käsitelleet, ja itse asiassa komissio tulee varmistamaan sen, että jäsenvaltioiden to- valvontajärjestelmä toimii hyvin, ja jos ei toimi, niin silloin ryhdytään korjaaviin toimiin 53 artiklan mukaisesti horisontaalisessa asetuksessa. Minun täytyy sanoa, että kun lukee tarkistuksia, joita on tähän lausuntoon tehnyt, niin siellä otetaan uudelleen mukaan noudattamisperusteinen periaate käyttöön yksittäisen adunsaajien kohdalla. Tämä aiheuttaisi kahden järjestelmän ja oli sama järjestelmä kuin nyt, ja tähän lisättäisiin vielä tämä suoritusperusteisuus. Ja juuri tätä komissio pyrkii välttämään tässä ehdotuksessaan. Me halusimme puuttua Hallinnon sen taakkaan ja arvosteluita siitä on esitetty hallintojärjestelmässä kansallisella tasolla ja lisätä myös suoritusperusteista tuloksellisuutta. Uusi toimenpanomalli, se tarkoitus korvata tämänhetkinen järjestelmä ja samalla pitää kiinni samasta, samantapaisesta valvontajärjestelmästä kuin aikaisemminkin. Voisin puhua yksityiskohtaisemminkin, mutta otetaan nyt esille vielä yksi asia. Tämä liittyy tarkistukseen 6, koskien artiklaa 46. Siinä ehdotan muutosta, tulee tähän yhtenäiseen tarkastusmalliin, mutta 127 artikla uudessa varainhoitoasetuksessa sisältää jo tämän sanan shall, joka, ja meidän pitää varmistaa tarkistukset eh, auditoinnin. Tässä käytetään shall-apuverbiä ja 46 artikla asetuksessa – kertoo, mitä tarkastuksia tehdään maatalouspolitiikassa ja mihin asioihin todentamisviranomaiset joutuvat ryhtymään. Tässä siis käytetään samaa sanamuotoa kuin varainhoitoasetuksessa. Sitten täällä on ehdotus koskien uutta, uutta rahoitusvälinettä, jossa todetaan, että jäsenvaltiot voivat tarkastaa Euroopan investointipankkia. Tästä on tehty tarkistus ja tässäkin mistä on sovittu hiljattaisessa omnibus-asetuksessa ja otettu mukaan yleisasetusehdotukseen, on, että EIP investointipankkia ei tarkastettaisi jäsenvaltioiden toimesta, vaan pitäisi käyttää raportteja, joita tulee Euroopan investointipankista itsestään. Joten tässäkin vain seuraamme sitä, mistä on sovittu jo omnibus-asetuksen yhteydessä. Olemme tyytyväisiä teidän myönteiseen suhtautumiseen, mitä tulee tähän muutokseen, mutta pyytäisin vielä tarkastelemaan tarkistuksia, joita on tehty, koska tätä kautta luotaisiin vain uusi toimintakerros ja hallinnollinen taakka vain lisääntyisi, eikä saataisikaan aikaan tätä uutta suoritusperusteista mallia. Kiitos. <clears throat> Kiitokset. Mitäs tehdään? No, olemme tässä nyt keskustelun suhteen joutuneet umpikujaan. Olisi toki hyödyllistä, jos jonkinnäköinen tie tästä umpikujasta pois löytyisi. Yhdet sanovat, että ette ole oikeassa ja toiset sanovat, että emme me tuota halua. Mutta mitenkäs tästä umpikujasta nyt päästäisiin? Olisiko komission edustajalle jonkinnäköistä ehdotusta siihen? Here it's also a question of maybe... Uskoakseni tässä on myöskin äh, molemminpuolista ymmärryksestä kyse. Haluaisin keskittyä todellakin siihen tosiasiaan, että me emme tässä hallinto- ja valintajärjestelmistä jäsenmaissa ole hankkiutumassa eroon. Periaatteessa me vain toteamme, että sama hallinto- ja valvontajärjestelmä pitäisi säilyttää kuin nykyisinkin integroitu järjestelmä äh, ja maksajavirastot, ja me vain jatkaisimme tarkistusten tekoa, mutta emme menisi aina yksittäiseen tuensaajaan asti. Me varmistaisimme sen, että järjestelmä toimii ja näinhän me teemme komission tarkistusten myötä nykyisinkin. Me emme tarkastele yksittäisiä tuensaajia, vaan järjestelmiä ja varmistamme, että ne ovat toiminnassa. Me pyrimme siirtymään pois samasta ratkaisusta kaikille, kun katson näitä monia tapauksia, joihin viittasitte, ja näitä tutkivia journalisteja. Eräät heistä ovat havainneet, että sääntöjä ei noudateta, sillä neillä ei välttämättä ole tietyn jäsenmaan kontekstissa aina perusteita. Malli jota ehdotamme, loisi joustoa niin, että voisimme varmistaa, että me suorituksen ja tuloksen, vaikutuksen kannalta saamme sen tuloksen aikaan, jonka haluamme, mutta niin, että järjestelmä olisi räätälöity kuhunkin jäsenmaahan sopivaksi, eikä niin, että yksi ratkaisu ikään kuin sopii kaikille. Meillä on tapauksia, joissa sääntöjä ei ole noudatettu ja rahoitusoikaisu on tehty, mutta itse asiassa me toimimme suorituksen perusteella. Ja tämä luo melkoisen paljon kritiikkiä järjestelmää kohtaan. Teidänkin valiokuntanne on tehnyt kertomuksen hallinnollisesta taakasta liittyen YMPn valvontaan. Ja meidän on pakko myöntää, että tämä on totta. Melkoisen paljon hallinnollista taakkaa liittyy tähän ja haluaisimme yksinkertaistaa sääntöjä mutta ainut tapa tähän on se, että me yksinkertaistamme samaan aikaan järjestelmää suoritusperusteisesti tulokseen liittyen. Tässä tarkoittaa ymmärtää se, että me emme ole purkamassa järjestelmää. Tärkeää jäsenmailla on hallinta- ja valvontajärjestelmä toimimassa. Joten uskoisin kyllä, että tässä on yhteisymmärrykselle mahdollisuuksia, edustaja Gressle. Kiitos, niin meillähän on itse asiassa kokemusta tästä, kun tarkastelemme vain järjestelmiä, niin kuin oikeastaan periaatteessa aina teemme, niin äh, toistuvasti havaitsemme, että todellisuuskentällä ei olekaan ihan vastaava kuin mitä mikä on meidän käsityksemme pelkästään järjestelmän tarkastelun pohjalta. Meillä on nyt sellainen vaikutelma, että rakennerahastojen valvontajärjestelmä on puutteellinen, se ei toimi ja olen huolissani siitä, koska pelkään, että nyt joudumme jälleen vastaavaan tilanteeseen kuin rakennerahastojen suhteen aiemminkin, eli että järjestelmä näyttää paperilla aivan erinomaiselta, mutta kentällä tilanne on ihan toinen. Me olemme tästä huolissamme ja ongelma on se, että me emme nyt oikein voi ehdottaa minkäännäköistä vastajärjestelmää. Ja kyllä minun mielestäni tämän keskustelun pohjalta tämä vaikuttaa kyllä nyt suorastaan järkyttävältä. Siis tuhansia tarkistuksia käsittääkseni on tehty. Ja täytyy sanoa, että kyllähän se nyt jotain osviittaa varmasti antaa ja toivottavasti saamme hyvän lopputuloksen, mutta joka tapauksessa tilanne on hyvin vaikea, hankala. Me tiedämme, että yhteinen maatalouspolitiikka ei ole mikään helppo asia. Ja ei se nyt tähän mennessä mielestäni niin huono ole ollut, eivätkä mielestäni viljelijät nyt ole niin huonosti toimineet. Ja tosiaan tällainen äh, teidän toiveenne siitä, että jaetaan rahaa pelkkään luottamukseen perustuen ilman valvontaa, niin tälle, että kyllä meidän tukeamme saa. Haluaako vielä valmistelija käyttää puheenvuoron? No kohtahan palaamme oikeastaan melkein samaan aiheeseen. Kyllä, juuri näin on. No niin, määräaikatarkistusten jättämiselle on tosiaan 10. päivä tammikuuta, eli suhteellisen pian jo 10. tammikuuta kello 14. Kiitokset. Ja nyt palaamme tähän asiaan sitten 28.–29. tammikuuta kokouksessamme. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan kuusi. Tässäkin on kyse jälleen maataloudesta eli strategisista suunnitelmista. Nyt Zeller itse on tässä meidän valmistelijamme ja mitään asiakirjaa meillä ei vielä ole käytettävissä. Me saatte puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan yhteinen maatalouspolitiikka vielä kerran tässä esityslistalla ja tämä minun lausuntoluonnokseni itse asiassa – liittyy tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja tämä äh, tilintarkastustuomioistuimen kertomus on varsin kriittinen komission toimien suhteen äh, ja sen suhteen, miten sitten komission toimia täytäntöön pannaan toisaalla. Eli toisin sanoen tilintarkastustuomioistuin on tässä komission suuntaan varsin kriittinen. Komissio katsoo, että yhteinen maatalouspolitiikka tulisi tehdä suoritusperusteisemmaksi ja yhdistää eurooppalaisiin tavoitteisiin. Ja tähän hän viittasi kollega Schmidtkin omassa lausunnossaan, lausuntoluonnoksessaan. Ja tämä on ollut meidän vaatimuksemme, joka on noussut esiin talousarvio vastuuvapausmenettelyissä tässä aiempina vuosina. Ei yhteinen maatalouspolitiikka voi olla mikään rahanjakokone, eikä tämä tilanne saa johtaa mm, tällaiseen täysin riippumattomaan, riippumat, täydelliseen riippumattomuuteen äh, ajatellen laajempia poliittisia EU-suuntaviivoja. Täytyy ottaa huomioon muun muassa ilmastonmuutos, maatalouden panos sen torjunnassa. Komissio tässä nyt tekee sellaisen päätelmän, että ehdotukset eivät ole kyllin pitkälle meneviä, jotta tällainen suoritusperusteisuus saataisiin toimimaan ja ö, maatalousvaliokunnassa taas katsotaan, että haluttaisiin pohjaksi yksinkertaistetut kriteerit, mitä tulee määrärahojen jakamiseen, tuen jakamiseen esimerkiksi, niin haluttaisiin tehdä se hehtaaripohjalta, pinta-alapohjalta ja muuten sitten todeta, että jättäkääpäs meidät muulta osin rauhaan. Kun olemme kerran vastuussa Euroopan kansalaisten ruokkimisesta, niin eikö se riitä? Tilintarkastustuomioistuin tosiaan puhuu selkeistä kvantifioitavista tavoitteista ja sellaisista tuloksista ja vaikutuksista, jotka voidaan myös nähdä. Siis ei yksinomaan output, eli että rahaa syydetään johonkin, vaan myös input, mitä sillä rahalla sitten saadaan. Eli että minkälainen vaikutus näillä rahoilla on ollut. Eli onko päästy niihin tavoitteisiin, joita on asetettu monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa esimerkiksi. Eli kaiken kaikkiaan tässä kyllä tulisi luoda suoritusperusteisempaa toimintatasoa. Sitten se, että tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus otettaisiin todella osaksi tulevaa YMPtä, eli että tarvitaan selkeät indikaattorit äh, mittauksia varten, jotka sitten ovat määrärahasiirtojen pohjalla siirtojen ja maksujen, jotka tulisi toteuttaa entistä läpinäkyvämmin. Ja jäsenvaltioiden velvollisuutena olisi toimittaa vertailukelpoisia, selkeitä lukuja. Tähän asti se tiedot ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tämä on ollut myös jatkuvasti noissa vastuuvapausmenettelyissä meillä esillä. Katso myös, että laatu ja se tapa, jolla maatalousyritykset toimivat ja kenelle ne kuuluvat – niin kaikki tämä tulisi ottaa huomioon. Onko kyse todella tällaisesta perhetiloista, jotka vaikuttavat myönteisesti koko maaseudulla, luovat työpaikkoja siellä paikan päällä, alueilla äh, ja vaikuttavat maisemaan, vai ovatko ne suuria teollisuusyrityksiä, jotka kuuluvat nimettömille investointiyhtiöille? Äh, eihän tämä maatalous politiikka ole pelkkä, pelkkää tukitoimintaa, vaan kyllä siellä voi tienata oikein kunnollakin rahaa. Eli kaiken kaikkiaan tarvittaisiin avoimemmat kriteerit, läpinäkyvämmät kriteerit ja selkeät strategiasuunnitelmat. Tämä on tilintarkastustuomioistuimen päätelmä ja siihen yhdyn kyllä aivan täysin. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Kaadenpaa. Kiitos puheenjohtaja. Hiukan äh, vaikea nyt ottaa kantaa lausuntoon, äh, josta meillä ei luonnosta ole vielä saatavilla, mutta tällainen yleisempi keskustelu YMPn arviosta on tietenkin aina paikallaan. Ja yksi asia, jonka haluaisin nyt nostaa äh, esiin, on se, että ei parlamenttia mielestäni voisi syytellä siitä, ja tämän äh, osoitan nyt komissiolle nämä sanani, että parlamentti haluaisi tällaista yhteinen malli äh, sopii kaikille, ei suinkaan. Ei parlamentti tällaista ole vaatunut, vaatinut, mutta kun katsotaan yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa, ja tässä korostan sanaa yhteistä, niin täytyyhän tässä olla eh, tai nähdä tämä tällaisena ohjausvälineenä ja kyllähän tämän ohjauksen on oltava yhteistä. Ja tätä kaipaisin komissiolta ja tätä mielestäni ja ymmärtääkseni myös tilintarkastustuomioistuin kritisoi, että eh, tässä ikään kuin subsidiariteetin eh, sitä tekosyynä käyttäen ei enää voida yhteisten kriteerien puutteessa oikeastaan nähdä, että mihinkä tässä ollaan menossa. Tässä on hyvin paljon epävarmuutta. Kaikki jäsenvaltiot ja erityisesti ja vielä sitten mm, liittovaltiot osavaltiotasolla tekevät kuka mitäkin ja voivat luoda omia konseptejaan ja meidän mielestämme, niin kuin myös tilintarkastustuomioistuimen mielestä, näin on sitten hyvin vaikea arvioida, että eh, mitä kriteerejä on käytetty, kun arvioita on tehty. Eli välttämättä kaikkialla ei aina ole ollenkaan eh, tieteellistä perustaa järjestelmällemme. Eli ehkä joskus kaukaisessa tulevaisuudessa, mutta tässä nyt kun ajatellaan nämä eh, nykyhetkeä, niin mielestäni tällaisia laadullisia määrällisiä tavoitteita, joiden taustalla olisi vertailukelpoisia tietoja, ei ole saatu aikaan. Ei varmastikaan tavoitteemme ole yksi sama muotti ja malli kaikille. Ei vaan tavoitteena on se, että toimemme ovat ja mitattavissa ja arvioitavissa ja erityisesti niiden tulokset. Ja tätä varten meillä ei ole indikaattoreita. Kiitos. Kiitoksia. Ja komissiosta sitten meillä on herra Scheele. Ja, ich würde gerne auf drei Punkte... Kiitos. Minä mielelläni äh, puuttaisin, puuttuisin kolmeen asiaan liittyen siihen, mitä tuo kollegani Borgman tuossa aiemmin sanoi. Siis kolme pääperiaatetta ovat olleet meillä johtotähtenä. Ensinnäkin äh, vuosikausia kestäneet keskustelut nykyjärjestelmän yksinkertaistamisesta. Nämä keskustelut eivät meitä ole kyllä vieneet puusta pitkään ja me katsomme, että jos haluamme todella substanssiin yksinkertaistamista, merkittävää yksinkertaistamista, niin sitten meidän täytyy tulosperusteiseen malliin suuntautua nykyjärjestelmästä poispäin ja katsoa tosiaan niitä tuloksia sen varmistamiseksi, että se, mikä on selkeästi määritelty ja mitä voi tarkastella. Näin toteutuu, mutta että EU-taso ei kaikkea määrää, vaan jättää pelivaraa jäsenvaltioille sitten päästä näihin yhteisiin tavoitteisiin ja yhteisiin periaatteisiin omien toimiensa pohjalta ja kautta. Ensimmäinen huomio on tämä. Ja kun puhutaan näistä yhteisistä YMPn tavoitteista, niin nehän on nyt määritelty tarkemmin kuin aiemmin, jotta saataisiin selkeyttä maatalouteen ja koko maan seutuun. Ja tietyt perusperiaatteet on lyöty lukkoon, esimerkiksi ehdollisuus tai vaikkapa riskinhallinta tai erilaiset maksukatot. Nämä kaikki ovat asioita, joita toteutamme, mutta samalla on jätettävä pelivaraa, koska kun puhutaan YMPstä, niin tietenkin äh, senkin kautta täytyy pyrkiä näihin äh, määriteltyihin uusiin tavoitteisiin, mutta äh, analyysin kentällä tapahtuneen, paikan päällä tapahtuneen analyysin jälkeen sitten tarkastellaan YMPn strategiasuunnitelmien toteutettavuutta ja, ja tietä niiden toteutumiseen. Ja siksi meillä on tämä, olemme ehdottaneet tätä vuosittaista, vuotuista arviointia, joka pohjautuu hallittavissa oleviin indikaattoreihin, mutta tosiaan myös sitten juuri siihen, että päästäisiin tavoitteisiin ja toimittaisiin suoritusperusteisesti. Ja tätä varten sitten jäsenvaltiot tällaisia virstanpylväitä ja eh, näin näemme, että tapahtuuko siellä edistystä. Eh, ja jos ei tapahdu, niin sitten voimme puuttua mahdollisimman pian ja sitä varten meillä on näitä toimintasuunnitelmia, joissa sitten täytäntöönpanon järjestelmälliset poikkeamat nousevat esiin. Eli yksinkertaistaminen tosiaan käsi kädessä vahvemman subsidiariteetin kanssa, yhteiset periaatteet ja tavoitteet, jotka varmistavat politiikan yhteisyyden, yhtenäisyyden ja sitten strategiasuunnitelmien suunnitelmien yhteinen arviointi vuosipohjalta sen varmistamiseksi, että interventiomme YMP-suunnitelmissa todella toteutuvat ja täytäntöön pannaan. Ja tätä varten tarvitaan säännöllinen ää, tarkastelumekanismi. Ja noista indikaattoreista vielä ja tuloksista, joita saamme indikaattorien pohjalta, niin niiden indikaattorien täytyy kuitenkin olla hallittavissa – ei, ei meitä hyödytä, jos joka vuosi saamme sitten vaikkapa biodiversiteetin kehityksestä tietoa, kun tiedämme, että paikan päällä kentällä vaikkapa vedensuojelutoimet ovat jo käynnissä, mutta tässä menee aikaa. Eli kyse on siis pikemminkin Eh, siitä, että tieteellisen tiedon pohjalta voidaan eh, perustellusti nähdä edistystä. Ja jos sitten edistystä ei nähdä, niin eh, sitten pitää katsoa, että no mitkä niitä pullon kauluja sitten ovat ja miten yhdessä jäsenvaltion kanssa niitä saataisiin avattua. Kiitoksia. Dankeschön. Kiitos. Komission ehdotukset lähestulkoon voin jopa ymmärtää, kun komissio selittää, että miksi se on näin toiminut. Mutta valitettavasti en voi ymmärtää tätä teidän optimismianne. Minä en siihen nimittäin usko, koska tähänastinen ongelmahan on maaseudun maatalouden su- suuret erot – eri jäsenvaltioiden välillä vaikkapa. Ja nämä erot johtavat siihen, että jotkut jäsenvaltiot tulevat ajamaan sellaista maatalouspolitiikkaa, joka sitten on haitaksi, taakaksi muille jäsenvaltioille. Ja tämä kyllä todella vaarantaa unionin yhtenäisyyden. Kysyisin teiltä, että mitä aiotte tätä vastaan tehdä? Saksan kannalta, Baden-Württembergin kannalta olen aina ajatellut, että me haluamme tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta suuret yritykset tukahduttavat ne. Ja tulevaisuudessa tämä varmasti jatkuu, jos maat, joilla on tällaisia isoja isoja valtavia yrityksiä saavat jatkaa ennallaan. Minä tiedän, että te olette puhuneet esimerkiksi tietyistä maksukatoista ja niin edelleen, mutta mitä aiotte todella tehdä, jotta isot eivät syö pieniä? Ja tosiaan sitten vielä jako, että kuka saa rahat, niin mielestäni siitäkin tulisi keskenämme vielä keskustella. Tosiaan Slovakian esimerkki on minulle tuttu jäin kyllä sitten jumiin Varsovan kentälle, mutta 50 prosenttia rahasta menee johonkin ja silloin tie voi suoralta käsin nähdä, että ei kaikki ole kunnossa. Slovakia, Tsekki, Bulgaria, Unkari, niillä on hyvin epätasaisia rakenteita. Mitä mahdollisuuksia komission ehdotus näkee tilanteen tasoittamiseksi, tasaamiseksi. Ah, kollega Zeller halusi vielä lisätä myös jonkun kysymyksen. Kyllä, kiitos. No voin jatkaa tästä, mihin jäitte. Meillä on todella ihan omassa maassamme Saksassakin näitä hyvin eroavaisia rakenteita ja puheenjohtajaa. On tosiaan myös sellaisia jäsenvaltioita, joiden perinne tai tausta on niin kutsutussa sosialistisessa markkinataloudessa, niin kuin sitä kutsuttiin, valtavat jättimäiset kolhoosit DDRssä yritettiin jopa 70-luvulla ottaa käyttöön tällaisia ikään kuin osuuskuntia, joissa useammat kylät yhdistettiin yhdeksi yritykseksi ja tällainen mm, diversifiointi useimmissa tapauksissa sitten äh, pysähtyi tai se ei koskaan toteutunut, vaikka poliittinen muutos toteutui 1991-1992. Ja itse asiassa nämä, vaikka kansanliike muutti yhteiskuntia entisissä sosialistisissa maissa, niin kyllä tämä maatalousrakenne jäi tällaisiin jättiyrityksiin. Meillä Saksassa, esimerkiksi Baden-Württembergissä, ja monissa muissakin osavaltioissa on pieniä ja keskisuuria maatalousyrityksiä ja tuotantoa pyritään todella, siitä pyritään huolehtimaan ikään kuin paikallisella tasolla, mutta he ovat joutuneet todella, todella vaikeaan välikäteen ja Saksassa näin ollen myös yhdistymiset ovat olleet merkittäviä. Kiitoksia. Niin tosiaan, mitä te tässä kuvailitte? suhteen, näiden, tämän jaon suhteen, niin kyllä se on nykypolitiikan äh, seurausta, sanoisin kuitenkin. Ja meidän päätelmämme tästä on nyt tulevaisuutta silmällä pitäen se, että nyt asetetaan ylhäältä päin yhteiset tavoitteet ja äh, strategisissa suunnitelmissa tulee perustella kaikki toimet. Nämä tavoitteet huomioon ottaen ja niiden pohjalta. Ja tässä puhutaan nyt koko YMPstä. Ja tässä yhteydessä sitten on myös tiettyä täydentävyyttä ensimmäisen ja toisen pilarin välillä ja vaikkapa nuorten viljelijöiden tukemisen suhteen ja eh, näiden ekomallien kautta tilannetta ympäristön suojelun suhteen. Kaikkea tätä täytyy vielä kehittää jatkossakin ja me katsomme kyllä, että tämän lähestymistavan kautta pääsemme lähemmäs tällaista politiikkaa, jota olemme toivoneet. Ja sitten tietenkin maksukattojen myötä niin päästään kyllä varmasti sitten vielä lisää toivottavan tulokseen. Mutta ei tässä nyt siis yritetä ikään kuin kaikkea tähän asti voimassa olevaa päälailleen äh, asettaa, mutta pyritään siihen, että saataisiin äh, järkeviä parannuksia aikaan. Kiitoksia. Tämä oli vastaus toiseen kysymykseen, mutta ensimmäinen kysymys jäi vielä vastausta vaille. Itsekin taisin se unohtaa. Niin, jäsenvaltioiden välinen kilpailu ja Kyllä, tätä varten meillä on selkeät puitteet, yhteinen tavoitteiden asettelu ja YMPn strategiasuunnitelmat luonnollisesti tulevat heijastelemaan äh, toiminnan tarvetta kentällä, mutta samalla on perusteltava, miten äh, YMP-strategiasuunnitelmien kautta halutaan päästä näihin yhteisiin asetettuihin tavoitteisiin. Eli näin pyritään tällaiseen yhdenmukaisempaan lähestymistapaan eri jäsenvaltioiden välillä. Ajatellaan vaikkapa ympäristöön liittyviä yhteisiä vähimmäismääräyksiä. Ja meillä on tosiaan sitten olemassa prosessi, nimittäin YMP-suunnitelmien hyväksyminen, niin kuin tunnetaan tämä jo toisesta pilarista, niin tämän tarkastelun kautta vertailun, vertailua tekemällä myös voidaan sitten aikaan saada korjauksia. Tehän tiedätte, että meillä on tällainen mekanismia käytössä toisen pilarin ohjelmissa ja näin on voitu varmistaa se, että täytäntöönpano eri jäsenvaltioissa on samassa linjassa ja tämä on sitten ohjelmaa hyväksyjän velvollisuus pyrkiä siis entistä parempaan johdonmukaisuuteen eri jäsenvaltioiden välillä. Tämän lisäksi tietenkin sitten täydentävyys ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, tätä täytyyhän tämä perustaa, perustella uusien tavoitteiden ja strategiasuunnitelmien pohjalta. Ja näin uskon, että voimme toimia enemmän yhdenmukaisesti ja samaan suuntaan pyrkien kuin tähän asti. Tässähän nyt on ollut ihan eri maailmat ikään kuin. Ei ensimmäisessä pilarissa ole yhtäläisiä toimintaedellytyksiä saavutettu, ihan niin kuin itsekin totesitte, mutta jatkossa toivottavasti saavutetaan. Hyvä, kiitoksia. Saapa nähdä, mitä tästä sitten tulee. Minä toivotan teille joka tapauksessa onnea ja menestystä matkaan, enkä sano tätä nyt ollenkaan ironisesti. Tämä on meille hyvin tärkeää. Kun katson maataloushallintoa, niin kaikissa jäsenvaltioissa oikeastaan verkottuminen maatalouden ja sen hallinnon välillä on aika tiivistä. Eli minä olen jo ajat sitten luopunut unelmasta, että tällaista ää, intresseissä kotipäivätoa ei tapahtuisi. Ja tässä on sitten vielä lisää ongelmaa hallintoprosessissa, kun katsotaan näitä tulosta tuloksia ja tulosten tarkastelua. Senhän täytyy tietenkin olla neutraalia. On siellä aika paljon tuloksia, joita ei mitenkään neutraali listi ole arvioitu. Onko teillä tätä varten jotain takataskussanne? Tosiaankin. Meillä on aika selkeät määräykset kumppanuusperiaatteelle tässä lakitekstissä ja samoin YMP-strategiasuunnitelmien toteuttamiselle. Meillä on määräys, että ympäristöministeri ja muiden ministeriöiden on osallistuttava ihan niin kuin näiden liittojenkin ja yhteenliittymien, joten tämä on tarkoitus toteuttaa siinä valmisteluvaiheessa. Kiitos. Kiitoksia. Näin tämä keskustelu päättyy. Minä uskon, että tässä kyllä keskustelu jatkuu vielä pitkään. Itse olen ehkä luopunut ajatuksesta tehdä tähän mitään muutoksia. Täytyypä katsoa, että, että tuleeko tämä toimimaan ja onnistumaan. No saapa nähdä parlamentti sitten päättää. 10. tammikuuta on meillä määräaika tarkistuksille. Esittelijä saa vielä tai valmistelija saa vielä loppupuheenvuoron. Milloin me sen tekstiluonnoksen saamme? Niin, ehkäpä vielä tuohon äsken kuultuun suuntaus on oikea. Tämän viestin kuulen mielelläni, mutta me tiedämme myös, mitä mieltä maatalousvaliokunnan kollegamme ovat. Ja tätä keskustelua me tietenkin käymme sitten täällä parlamentin sisällä. Omat tarkistukseni olen tehnyt tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja ihan lähipäivinä saatte myös tämän lausuntoluonnoksen. Siis tähän asti se, että lausuntoluonnokset ovat kyllä aikamoinen sekasot, kun en tiedä mitä vastuuvaliokunta, agrivaliokunta sitten viime kädessä niistä ajattelee. No tärkeää meidän on saada tämä teksti vielä tänään, koska määräaika tarkistusta jättämiselle on jo torstaina. Olisi tärkeää, että me vielä tänään saisimme tuon tekstiluonnoksen käsimme. Kiitoksia. Sitten esityslistan kohta seitsemän. Syyskuun kokouksessa yhdessä komission jäsen Oettingerin kanssa toivotimme tervetulleeksi sisäisen tarkastuksen pääjohtaja Manfred Graffin. Ja tuolloin sitten sovimme, että että palaamme tähän komission sisäisen tarkastajan vuosikertomukseen. Sehän jäi tuolloin kovin äh, vähäiselle käsittelylle. Meillä äh, on nämä asiakirjat, äh, joissa on hyvin tärkeää tietoa, josta äh, käymme keskustelua. Mukavaa nähdä teidät, herra Kraft. Olette joka erinäköinen. Teillä taitaa olla uudet äh, silmälasit. Näytätte hiukan erilaiselta. Ja tosiaan oikein hyvää uutta vuotta teillekin. Ehkä voisitte tämän sisäisen tarkastajan vuosikertomuksen meille lyhyesti esitellä, sillä ihan teillä tähän vielä tilaisuutta ollut. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin omasta puolestani haluan toivottaa menestyksekästä vuotta 2019 teille ja kaikille valiokunnan jäsenille, kuten te sanoitte, johtuen komissaari Oettingerin kuulemisesta, joka edelsi minun esitystä, niin meillä oli varsin vähän aikaa käydä läpi yksityiskohtia kertomuksessa. Siksi olenkin tyytyväinen, että me tänään kutsuttiin ja voin antaa teille tarkempaa tietoa koskien tarkastukset, jotka tehtiin 2017. Kuten te tiedätte, rahoitus, mukaisesti komissio kertoo komission sisäisen tarkastuksen tuloksista ja havainnoista ja mitä tehdä, että korjataan tilannetta. Ja koska ei ollut mahdollisuutta antaa tätä alustavaa esitystä, niin haluaisin hiukan yksityiskohtaisemmin selittää, mitä tästä kertomuksesta voitte löytää. Komissiolle tämä kertomus osoittaa selvästi, että se on sitoutunut avoimuuteen ja tilivelvollisuusperiaatteeseen, koska tässä avoimella läpinäkyvällä tavalla osoitetaan, mitä heikouksia sisäisessä tarkastusmallissa on todettu, mutta tämä mietintö, äh, äh, kertomus osoittaa myös, että komissio ottaa, ryhtyy tiukkaan toimeen, jotta pystyy korjaamaan näitä puutteita, koska tämä myönteinen vaikutus on hyvin tärkeä asia. Me annamme uutta yksityiskohtaista tietoa osasta yksi komission henkilöstön työasiakirjasta, joka on ohessa mukana kertomuksessa. Täällä on mukana tällainen taulukko, jossa selitetään toimintaa, johon on jo ryhdytty komissiossa jokaisen tarkastuksen jälkeen, joka on viety loppuun 2017. Kun minut on nimetetty sisäiseksi tarkastajaksi komissiossa ensimmäinen maaliskuuta 2017 lähtien, niin tämä on ensimmäinen vuosikertomus, jonka minä esittelen. Kontvaliokunnassa tämä koskee löydöksiä, joita tarkastus saatiin ja tarkastus tehtiin siis minun johdollani. Siksi haluan jälleen selittää teille, miten olen soveltanut kansainvälisiä standardeja sisä- IAEn, tai siis näitä kansainvälisiä säädöksiä, minut ei pitäisi käsitellä operaatioita, jossa itse olin vastuussa aikaisemmassa tehtävässä, niin kun olin toimin virkamiehenä komissiossa ja varapuheenjohtajana budjettipääosastossa Rova Ajala Sender, joka on esittelijänä 2017 vastuuvapaudessa. Hän jo esitti minulle kysymyksen 27. syyskuuta tästä asiasta ja annoin vastaukseni hänelle, mutta kun ajatellaan kuinka tärkeästä vaatimuksesta tässä on kyse, koska kansainvälisiä standardeja pidän nyt sopivana antaa jälleen yleiskatsauksen toimenpiteistä, joihin ryhdyin perustuen ohjeisiin, jotka annoin 7. maaliskuuta 2017 valtaan liittyvä tarkastustyö kuului herra Treff Masonin vastuulle entinen varapuheenjohtaja, tällä hetkellä hän johtaa IASP: ja hän on täällä mukana niin, ja se istuu tässä vasemmalla puolella, niin tänään järjestelyt, jotka otin käyttöön, ennakoivat sitä, että APC-komitea saisi tietoa jo ohjeistuksesta ja niiden täytäntöönpanosta. Tästä keskusteltiin APC-valmistelevassa työryhmässä 6. huhtikuuta 2017 ja 3.5.2017 itse APC-komiteassa APC eh, tarkasteli, miten järjestelty oli täytäntöönpantu 2017 kokouksessaan 31. tammikuuta viime vuonna ja 3. toukokuuta 2018 ja tuli siihen lopputulokseen, että nämä järjestelyt ovat linjassa kansainvälisen standardien ja parhaimpien käytäntöjen kanssa ja APC pani merkille tyydytyksellä, että riittäviin toimiin oli ryhdytty, jotta varmistetaan operatiivinen riippumattomuus, mitä tulee tähän liittyviin äh, tarkastuksiin. Enemmän yksityiskohtia löytyy kohdasta kuusi tässä kertomuksessa. Ennen kuin annan teille tietoa tuloksista ja vaikutuksista eri tarkastuksista, haluan antaa yleiskatsaukseen siitä, miten on täytäntöön pantu 2017 tarkastussuunnitelma 31. tammikuuta 2018, tämä on viimeinen päivämäärä, 8 prosenttia su- suunnitelmista oli toteutettu. Kokonaisuudessaan IAS teki 148 eri tarkastustehtävää, 54 oli tarkastuksia, 90 jatkotoimia, mitä tuli suositusten täytäntöönpanoon, kaksi oli rajoitettua, rajallista tarkastelua ja muut olivat tällaisia konsultointitehtäviä. Sitten 2017 IAS antoi 199 eri suositusta. 197 meni täysin läpi ja kaksi osittain hyväksyttiin. Kaikki tarkastajat laativat toimintasuunnitelman, jotka välitettiin sitten eteenpäin IASlle Yleensä menee aikaa, että toteutetaan näitä toimintasuunnitelmia. Tämän takia ei ole kovinkaan järkevää keskittyä täytäntöönpanoon 2017 toimintasuunnitelmissa. Sen sijaan haluan antaa teille yleiskuvaa siitä, miten nämä 1085 suositusta, jotka annettiin vuonna 2013 ja 2017 kaudella, näistä suosituksista 1476 toteutettiin. Tämä on 80 prosenttia kokonaismäärästä, 359 oli vielä kesken toteutusta, se on 20 prosenttia kokonaismäärästä, 121 niistä olivat myöhässä, 6 prosenttia ja 12 erittäin tärkeää suositusta vain 7 prosenttia. Ne olivat todella jäljessä jälkeenjäätyneisyys oli yli kuusi kuukautta verrattuna alkuperäiseen aikarajaan, joka oli annettu täytäntöönpanolle. 160, 1361 suositusta toteutettiin 1476, prosenttia. 95 prosenttia vietiin loppuun EIS puolesta. Sitten mitä tulee komission työasia, työ, henkilöstöasiakirjaan, siellä on tämän yksityiskohtaista tietoa jatkotoimista seurantatoimista kaiken kaikkiaan. Ei, jos on sitä mieltä, että mitä tulee tarkastussuositusten täytäntöönpanoon. Tämä on ollut tyydyttävällä tasolla ja vertailtavissa aikaisempiin vuosiin. Kuitenkin täytyy kiinnittää huomiota pitkään myöhässä oleviin tärkeisiin suosituksiin. Tästä löytää enemmän tietoja osasta kolme komission työasiakirja. Nyt sitten käsittelen loppupäätöksiä, jotka perustuvat äh, tarkastus tutuksen vuodelta 2017 haluaisin kiinnittää huomioon kahteen seikkaan sisäisessä työssä 2017. Ensinnäkin loppupäätökset koskien suoritusta, suorituspuolta ja toiseksi sen lausunto varainhoidosta. Mitä tulee ensimmäiseen tärkeään aspektiin, suoritusperusteiseen tarkastukseen, varanhoitoasetuksen mukaisesti minä ja, ja tarkastusryhmä pyysivät komissiota tunnistamaan paran, kohtia, jotka pitää parantaa. Sisäinen tarkastus tarkasteli työtään 2017. Se oli tärkeillä alueilla, kuten hallinnointikysymykset, äh, hallinnointiprosessit, äh, tietoturvallisuus ja suorat, epäsuorat ja jaettun hallinnon kysymykset saavutettaisiin tavoitteita ja voitaisiin mitata suoritustasoa eri aloilla ja politiikoissa. Sisäinen tarkastusraportti totesi, että työtä täytyy vielä tehdä eri alueilla, mutta monilla alueilla on myös hyvä toiminta. Silloin kun on ongelmia, niin tarvit, toteutetaan sitten toimintasuunnitelmat, jotka liittyvät näihin, ja niissä reagoidaan tarkastustuloksiin, ja niitä on kunnolla arvio, arvioitu ja nähty tyydyttävä, tyy, ne on nähty asianmukaiseksi. Mutta yksi komission henkilöstöasiakirja sisältää esittää kysymyksiä eri tehtävistä. Mitä tulee tähän toiseen tärkeään aspektiin, varanhoitoon ja komission yleis- yleisesti käytössä olevan järjestelmän, haluaisin muistuttaa siitä, että annan teille yleiskuvan komission varainhoidosta, joka perustuu sääntöjen mukaisuuteen ja sen tarkastuksiin ja otetaan huomioon muut lähteet. Kuten te tiedätte, meidän ulkoinen tarkastajamme Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja minä itse, siis Euroopan komission sisäisen tarkastuksen edustajana annoimme 2017 samantyyppisen tarkastusraportin. Me molemmat tulimme siihen lopputulokseen, että kaiken kaikkiaan sisäinen valvontajärjestelmä komissiossa toimii, vaikkakin on sellaisia alueita, joilla on edelleen puutteita. Komission sisäisenä tarkastajana annoin jälleen myönteisen tarkastuslausunnon. Se on, siihen on, liittyy kuitenkin varauksia, mitä tulee vuostaisen toimintakertomuksen ja komission pääsi, äh, pääjohtajan selvitykseen. Tässä otetaan huomioon äh, eri riskit ja minkälainen kapasiteetti monivuotisessa järjestelmässämme on. Tämä selvästi osoittaa, että EUn talousarviota on asianmukaisesti suojeltu kokonaisuudessaan pidemmällä aikavälillä. En väitä, että kaikki olisi täydellistä. Olen tietoinen siitä, että on olemassa heikkouksia ja parannuksia täytyy vielä tehdä, mutta kaiken kaikkiaan meidän järjestelmämme toimii ja saa aikaan tuloksia. Komissio identifioi itse ongelmia ja puuttuu niihin myös. Kuitenkin on yksi kohta, joka pitää ottaa esille. Sen olen myös ottanut esille viimevuotisessa lausunnossani niin kutsuttu kun korostetaan itse asia, asiapuolta. Mitä tulee EU-varoihin, kiinnitän erityisesti siihen, että komissio voi tukeutua muihin täytäntöönpanoelimiin tai välielimiin, kuten kolmansien maihin tai kansainvälisiin järjestöihin, kansallisiin virastoihin, yhteisyrityksiin, muihin kuin EU-elimiin ja EUn hajautettuihin virastoihin, jotta voidaan täyttää niiden kokonaisvastuukysymykset. Komission pääosastot joutuvat tarkastelemaan, miten on täytäntöönpano pantu eri ohjelmia ja niiden pitää antaa avustusta ja ohjeistusta tarvittaessa. Pääosastojen pitää määritellä ja täytäntöönpanna riittäviä tuloksellisia, tehokkaita valvontatoimia ja myös harjoittaa raportointia, jotta varmistutaan siitä, että nämä delegoidut yksiköt ja muut kumppanit todellakin asianmukaisella tavalla toteuttavat ohjelmia ja asianmukaisella tavalla suojelevat EUn taloudellisia etuja. Palaute, jota olen saanut eri toimijoilta, osoittaa, että komissio on sitoutunut vahvistamaan valvontatehtäväänsä koskien kyseisiä elimiä. Haluaisin myös korostaa sitä, että jo ESN johtopäätöksissä on käsitelty korkeammalla tasolla komissiossa tarkastus komiteassa. Sillä on tärkeä neuvoantava rooli, ajattelen koko komissiokollegiota. Siellä on mukana kuusi komissaaria ja kolme ulkoista jäsentä. Ensimmäisen, ensimmäisen varapuheenjohtaja herra Timmermansin johdolla tässä kiinnitän aivan erityistä huomiota ESN tarkastuksen laatuun ja pyritään aikataulussa toteuttamaan suosituksia. Se on useita kertaa puuttunut siihen, että sisäiset tarkastuslöydökset todellakin otetaan asianmukaisella tavalla huomioon ja korjaaviin toimiin ryhdytään eri pääosastoissa ja komission yksiköissä. Nyt haluaisin vielä lopuksi korostaa jälleen kerran sitä, että sekä sisäinen tarkastuspalvelu että tämä tarkastuskomitea pyrkivät varmistamaan, että meidän järjestelmämme toimii ja jos löydetään joku heikko, siihen puututaan ripeästi ja päättäväisesti. Niin kuin yksityiskohdasti kuvataan tämän vuoden kertomuksessa, vahvuuksia löytyy monilta alueilta ja toimiin on ryhdytty pääosastoissa kaikilla eri alueilla silloin, kun olemme huomanneet, että heikkouksia on ollut olemassa. Ja tämän takia voin ilolla todeta, että komission järjestelmä on parantunut viime vuosina. Sen toteaa myös Euroopan tilintarkastustuomioistuin tuomioistuin ja olen luottavainen sen suhteen perustuen tekijöihin, jotka löytyvät 2017 kertomukseen sisäisistä tarkastuksista ja ESN ja APCn tarkastus toimista johtuen. Olen siis varma siitä, että pystymme edelleen var, var, parantamaan järjestelmämme toimintaa. Kiitoksia huomiostanne ja olen valmis tietenkin vastaamaan mahdollisiin kysymyksiinne. Ja, vielen herzlichen Dank. Paljon paljon kiitoksia. Meillä kaikilla on oikein hyvä vaikutelma uskoakseni siitä, että kun ongelmia ilmenee, ne myös ratkaistaan. Tämä on täysin kiistatonta. Tästä olemme kanssanne samaa mieltä ja olemme kiitollisia siitä, että myös tämän näin sanotte. Mutta kyllä tässä ehkä muutama asia on, mm, joihin voidaan palata keskustelussa. Esittelijämme Ines, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää uutta vuotta minunkin puolestani teille kaikille. Kyllä tässä aikamoista haastetta varmasti on. Äh, eli kyllä tässä tarvitaan terveyttä ja energiaa. Graffille äh, kiitokset tästä ensimmäisestä kattavasta ja äh, hyvästä vuosikertomuksesta. Minun mielestäni 2017 vastuuvapautta ajatellen tämä oli oikein hyvä. Ja kun nyt puhutaan työn hedelmistä ja siitä, mitä tässä meille nyt kerroitte ja mitä olemme nähneet, niin me todella tunnustamme teidän tekemänne työn. Eli ei se nyt tosiaankaan ole oikein väittää, että kaikki vaan menee huonosti täällä EU-ssa. Haluan kansalaistenkin tietävän, että toden totta tämä sisäinen tarkastus toimii aivan erinomaisesti ja tiedämme toki, että vielä parantamisenkin varaa ehkä on, mutta näihin asioihin varmasti puututaan. Kolme pienempientä ongelmaa. Ensinnäkin yksi, johon itsekin viittasitte, Eli epäsuora hallinto, kun on puhuttu jaettu, jaetusta hallinnosta, se on todella työllistänyt meitä tässä viime vuosien ajan, mitä tulee rakennerahastoihin, jaettuihin rahastoihin jäsenvaltioiden kanssa. Ja tässä on haluttu harmonisointia ja johdonmukaisuutta ja sitten tosiaan keskittäminen ja tämä, tämän tyyppinen hallinto. No epäsuoran hallinnon alalla olemme nähneet, miten komissio on tehnyt työtä ja löytänyt järjestelmiä, jotka saavat aikaan parannusta ja olemme nähneet, että tietyn näköistä, tietynlaista johdonmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta tässä kyllä tarvitaan paitsi historiallisesti siis vuosi vuodelta. Jos ajatellaan näitä mittausjärjestelmiä, eivät ne nyt voi vuosi vuoden jälkeen aina muuttua, mutta me tarvitsemme aina mitattavissa olevat tiedot ja vertailukelpoiset tiedot todella. Ja kun te puhutte vuodesta 2017 ja kaikista niistä suosituksista, joita on täytäntöön pantu, niin voimme havaita, että tässä on kyllä aika merkittäviä eroja menettelytavoissa tai metodologiassa. Ja tämä kyllä vaikeuttaa huomattavasti vertailun tekemistä, eli kuinka esimerkiksi virheitä mitataan eri pääosastoilla – Mm, niin kysyisinkin teiltä tämän äh, suoran hallinnon äh, alalta, että mitenkä, minkälaista parannusta tässä on saatu aikaa. Te puhuitte sitten epäsuorasta hallinnosta, eli kun puhutaan äh, erilaisista sopimuskumppaneista, virastoista ja vaikkapa investointipankista ja, ja muista toimijoista, niin Mitenkä nyt sitten 2018-2019 nyt kuluvana vuonna aiotte hallinnoida tätä puolta, epäsuora hallinto ja muutakin kuin ihan vaan puhtaita suosituksia, vaan tosiaan ihan tällaisia toimintaa? suunnitelmia, kun kyllähän tässä tätä aikaa nyt on mennyt, ihan niin kuin itsekin totesitte, ja varmaan tarvittaisiin hiukan seurantaa ja tosiaan sitten vertailuja, jotta voidaan aikaan saada nopeita korjauksia, parannuksia. Sitten itsekin viittasitte EUn talousarvioon tässä vuoropuhelussa komissio ja parlamentin välillä mekin olemme tässä hyvin paljon oppineet siitä, että hyvin paljon tässä kyse on määristä ja mitataan määriä vaikkapa nyt sitten rakennerahastoissa tai YMPssä, niin puhutaan aina rahamääristä ja summista. Mutta kun sitten ajatellaan ihan tuota laatupuolta, eli siis tuloksia, joita saadaan aikaan näillä rahoilla ja tällä rahoituksella. Nyt jos puhutaan vuodesta 2017 vaikkapa muuttoliikkeestä maahanmuutosta, talousarvio ei kovenkaan suuri, mutta sitten tämän talousarvion toimivuus tai, tai, tai osuminen kohteeseen voi aiheuttaa todella, todella paljon joko hyvää tai pahaa nyt puhutaan siis vuodesta 2017, niin miten mielestänne nyt se, äh, kun olemme täälläkin parlamentissa usein kuulleet eri pääosastot, niiden äh, pää johtajat sanovat, että juu kun ei tilintarkastustuomioistuin ole meidän toimijamme tarkastellut tänä vuonna, niin meillä on puhuttaa teohot pussissamme, että eipä tässä mitään ja ei kun siirrytään vaan eteenpäin. Eh, eli eh, mielestäni kyllä tämän määrällisen rinnalla myös tämän laadullisen tarkastelun tulisi olla selkeästi esillä. Ja meidän täytyy myös suojella niitä sitoumuksia, joita olemme tehneet, niitä lupauksia, joita olemme tehneet. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me saamme todella aikaan jotain näillä rahoilla. Eli halusin kuulla teiltä, että mitenkäs tämä, äh, tällaiset ongelmat mielestäni voidaan välttää. Herr Graf, bitte. Ja sitten herra Graf voi vastata, olkaa hyvä. Um, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä muutoksessa on järkeä vain silloin, kun muutos parantaa jotakin, ei vain sen itsensä vuoksi. Ja kuten komission pääsihteerikin on korostanut, meillä pitäisi olla johdonmukaisempi lähestymistapa, harmonisoidumpi sellainen läpi kaikkien Euroopan komission politiikan alojen. Minun on pakko todeta, että olen sitä mieltä, että ne avainindikaattorit, jotka tekevät meille mahdolliseksi mitata edistystä eri aloilla, ovat jo harmonisoidut ainakin tietyssä määrin. Tässä puhun niistä summista, jotka ovat vaaran alla maksuissa. Ja kun me tarkastelemme näitä maksuja eri vuotuisissa kertomuksissa, siellä keiteltiin myöskin äh, kertomuksien luomaa riskiä. Ja tässä täytyy ottaa joka alan erityisluontoisuus huomioon. Me teemme tämän kuitenkin siksi, että me toisimme esiin ne tilanteet, joita eri aloilla on olemassa. Luonnollisesti voimme aina parantaa ja virtaviivaistaa toimintaa ja ottaa huomioon myöskin teidän huolenne ja muiden huolet niin, että me voisimme helpottaa tilanteen ymmärtämistä eri sidosryhmien parissa, mutta tietenkin tällä on myös olemassa rajansa. Meillä on erilaisia oikeudellisia puitteistoja erilaisia organisatorisia puitteistoja, niillä on erityinen luonteensa, joka pitäisi ottaa huomioon. Nyt mitä tulee sitten siihen, kuinka me teemme seurantaa niillä aloilla, jotka kattaa tämä minun epäsuoran hallinnon ajatukseni. Voisin tässä yhteydessä sanoa, että se palaute, jota olen saanut Euroopan komission keskitetyltä palveluilta ja muilta pääyksiköiltä, osastoilta on sellaista, että he ottavat tämän hyvin tosissaan ja me analysoimme tällä hetkellä sitä, kuinka voisimme luoda työryhmän keskitettyjen palveluiden ja SN ja muiden yksiköiden välille, niin että voisimme tarkastella sitä, mitä me olemme näistä kertomuksista oppineet ja tuoda esiin heikkouksia niin, että voisimme parantaa tilannetta ja vahvistaa valvontamenettelyjä tulevaisuudessa. Tämä läheinen suositusten toteutumisen seuranta on muuten myöskin jotakin, mitä tapahtuu kaikilla muilla aloilla Euroopan komission sisällä. Tästä syystä meillä on niin korkea toimeenpanoaste, mitä tulee niihin toimintasuunnitelmiin, joita ollaan luotu tunnistettujen heikkouksien korjaamiseksi. Ensinnäkin lähestulkoon 100 prosenttia kaikista suosituksista tulevat tarkistuksen kohteiden hyväksymiksi. Tämä on hyvin tärkeää ja ne myöskin toimeenpannaan. Seuranta on hyvin tiivistä. Seuranta on todellakin hyvin läheistä ja täytyy korostaa, korostaa tässä yhteydessä sitä, että me olemme saaneet hyvin paljon apua asiassa aina kun meillä on ollut ongelmia eri komission palveluiden välillä APC on puuttunut tilanteeseen, jotta voisi tarjota parannusehdotuksia niihin asioihin, joita me tuomme näissä toimintasuunnitelmissa esiin meidän taholtamme. Toivottavasti vastasin nyt kaikkiin kysymyksiinne. Jos en voin näin vielä tehdä. Kiitoksia. Kiitokset. Itsellänikin on vielä pari kysymystä. Ensinnäkin tuossa vuosikertomuksessa ne puhutaan heikkouksista toistuvasti. Mitä heikkoudet ovat? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys koskee itse kertomusta. Kansainvälisiä rahoitus tahoja, kuten IFIS. Eli kun nyt luen tätä ja myös työasiakirjaa, niin tässä sanotaan, että DEFCO-pääosasto vasta kymmenen vuoden jälkeen toteuttaa tarkastuksen ennakkorahoituksesta. Siis kymmenen vuotta! Mitä kymmenen vuoden kuluttua enää saa aikaan? Siis Siis eh, täytyyhän eh, nyt paikan päällä olla jonkinnäköistä uskottavuutta ja, ja kuria, niin mitä sitä sitten kymmenen vuoden jälkeen voi enää tehdä? Ja mikä on eh, viimeisin asiaintila? Niin pääsihteerin kuin komission jäsen Öttingerikin kanssa keskustelimme tuosta Audit Progress-komiteasta, tilintarkastusedistyskomiteasta. Mitä tällainen komitea voi oikeastaan tehdä tai minkä näköisiä päätelmiä se voi tehdä sille esitetyistä löydöksistä tai päätelmistä. Tässä sanotaan, että näitä ei voi verrata, koska näköistä ristiarviota ei ole tehty. Mikä ihme melu täällä nyt on? Onko joku nyt täällä ryhtynyt imuroimaan vai? Onko nyt ihan pakko? Emme me tuota tarvitse. Leute, Leute. Ja, danke. Oi hyvät ihmiset sentään. Niin, siis Audit Progress Committee, tilintarkastusedistyskomitea, minkä näköisiä mahdollisuuksia sillä on saada aikaan jotain. Ja sitten vielä DEFCO-pääosastoon liittyen yksi kysymys, nimittäin Jasper ja AIPin puuttuvat tiedot. Siis erityisesti mitä tulee mahdollisiin eturistiriitoihin. Eli jos pääosasto ei saa AIPilta tietoja, niin sittenhän on täysin mahdotonta arvioida tuota ohjelmaa. Voisitteko mahdollisesti sanoa tästä vielä sanan sen? Sitten komission jäsen Georgieva öö, puhui hyvin paljon tästä tulos, tuloksellisesta talousarviosta ja mm, tämä on ollut mielestäni mielenkiintoista ja haluan kiittää ehdotuksista. Aiotteko te sitten budjettipääosastossa ottaa aktiivisemman roolin, ne ohjailla tätä Budget for Result, äh, Results-hanketta? Äh, onko se pelkkä PR-stuntti vai, vai äh, onko tässä jotain kourin tuntuvia tuloksia, jotka osoittavat, että kyllä tälle pohjalle voi rakentaa. Ja nyt olisi teidän vuoronne. Olkaa hyvä, voitte vastata. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Käyn kysymykset läpi esitysjärjestyksessä. Ensinnäkin kysyttiin, mitä ovat näitä heikkouksia, joista aina puhumme. Niin, meillä on hyvin sofistikoitunut tapa luokitella ä, ähm, tarkastushavaintoja, joita käytämme tarkastuksissa. Nämä tarkastushavainnot saavat tietyn luokituksen ja luenkin nyt teille, miten nämä luokitukset on määritelty. Esimerkiksi kriittisen tason heikkous on perustavanlaatuinen heikkous, joka on haitaksi koko tarkastusprosessille tai huomattavalle osalle siitä pääosastossa tai tarkastetulle yksikölle kokonaisuudessaan. Siis tavalli, arkitermein. Tämä on joku vakava, hyvin vakava asia, joka vaikuttaa koko pääosastoon. Olette varmasti nähneet tilastoista, joita olemme laatineet vuosikertomuksen yhteydessä, että meillä on varsin vähäinen määrä kriittisiä suosituksia. Minulle tämä on selkeä merkki siitä, että yleisesti ottaen meillä on vahvat järjestelmät käytössä, mutta emme kuitenkaan kavahda äh, sitä, sitäkään, jos löytyy tällaisia kriittisiä heikkouksia, kun niitä vastaan tulee. Annamme tietoa kriittisistä, kriittisen tason heikkouksista, mutta myös erittäin merkittävistä heikkouksista. Ne on luokiteltu heikkouksiksi, jotka ovat haitallisia koko tai osalle auditoidusta osasta kyse ei ole koko pääosastosta tai komissiosta, vaan prosessista, joka on tarkastettu otettu ja sitten se vaikuttaa huomattavalla tavalla tähän tarkastusprosessiin ja sitten mennään enemmän yksityiskohtiin sen suhteen, mitä tässä pitäisi raportoida eteenpäin sitten kun suosituksia pitää täytäntöön panna ja niin edelleen. Esimerkiksi kriittisten heikkouksien kohdalla me vaadimme tai edellytämme välitöntä toimintaa, jotta voidaan varmistua siitä, että riskeihin, riskejä pystytään asianmukaisella tavalla lieventämään, jos, ne, jos löydämme sitten erittäin tärkeän suosituksen, odotamme ripeää toimintaa ja sitten kun tulee tärkeitä suosituksia, niin pitäisi toimia niin pian kuin mahdollista, joten toivottavasti saatte hiukan yleiskuvaa siitä, mitä me tarkoitamme, kun puhumme heikkouksista ja miten ne on luokiteltu eri luokkiin. Mitä tulee rahoitusvälineisiin DEFCO-pääosastossa, olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että kun menee kymmenen vuotta äh, hoitamaan kuntoon tämä esirahoitus, niin silloin äh, tätä olemme pitkään itsekin kritisoineet raporteissamme, mutta ainakin aina pitää ottaa huomioon myös juridiset vaatimukset varainhoitoasetuksessa. Joskus ei ole mahdollista selvittää tätä esirahoitusta aikaisemmin. Sitten mitä tulee tähän APC-komiteaan, tarkastusedistyskomiteaan, minä sanon, että se on hyvin tärkeä foorumi komissiossa. Sillä on neuvoantava rooli, se antaa yleiskuvaa kaikista järjestelmistä ja menetelmistä, joita on käytössä komissiossa. Te viittasitte tuloksiin, joita tarkastuksistamme on saatu koskien Euroopan komission hallintoa. Siinä me arvostelemme sitä puolta, että tämä tarkastusedistyskomitea ei saanut informaatiota siitä, miten hallinto puuttuu kriittisiin riskeihin. Me myös totesimme, että yhteishallintokomitea ottaa huomioon vain kriittiset äh, rajat ylittävät riskit tavallaan, mutta sitä ei ennakoitu kuitenkaan mandaatissa, että sen pitäisi puuttua myös näihin riskeihin. Sitten tämä yrityshallinto, johtokunta ei puuttunut kriittisiin riskeihin silloin, kun ne eivät ole tällaisia rajoja ylittäviä, vaikkakin ne voivat olla äh, olennaisia. Siksi me suosittelemme seuraavaa meneteltapaa. Corporate Management Board johtokunta saa pääosastojen ja keske, kes, muiden os- osastojen kautta kokonaisvaltaisen kuvan kriittisistä riskistä, ovat ne sitten eri aloja ylittävä, ylittäviä vai ei. Sitten tämä johtokunta päättää, pitääkö asia käsitellä eri pääjohtajien kanssa ja laaditaan luettelo plus otetaan mukaan tarvittavat lisätiedot ja tämä, nämä tiedot sitten välitetään meille sisäisen tarkastuksen yksikkönä Euroopan komissiossa. Otamme tämän kaiken huomioon omassa arviointityössämme, kun käsittelemme riskitasoa komissiossa. Esimerkiksi, tällä hetkellä olemme tekemässä strategista riskinarviointia seuraaviksi kolmeksi vuodeksi ja sitten informaatiota annetaan eh, tarkastusedistyskomitealle me saamme oman riskiarviointimme ja suunnitelmamme tuleviksi vuosiksi ja tämä APC-komitea saa sitten palautusta tältä johtoryhmältä koskien kriittisiä riskejä, jotka ovat er-, eri alat ylittäviä tai sitten eivät. Ja sitten pystyy näkemään, onko minkäänlaisia puutteita riskiarvioinnissa ja toimissa, joihin johto on ryhtynyt koskien kriittisiä riski, riskejä ja myös tietoa siitä, miten komission sisäinen tarkastuspalvelu näihin asioihin tulee puuttumaan. Tältä pohjalta luonnollisesti tarkastusedistyskomitea pystyy ryhtymään lisätoimiin joko ehdottomalla, että meidän pitäisi jotakin tehdä, tai se voi ottaa yhteyttä myös tähän johtokuntaan ja pyytää sitten lisää selvennyksiä vielä. Mitä tulee Jasper-ohjelmaan, niin tämä oli todellakin sellainen kysymys, minkä kohdalla huomasimme, että voi olla aika vaikea, ellei jopa mahdotonta analysoida tarkasti, kuinka tuloksellista ja tehokasta täytäntöönpano eri toimissa on, mutta toimintasuunnitelmassa olemme ennakoineet jo toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa tilannetta. Mitä tulee suoritusperusteiseen, tulosperusteiseen budjettiin. Olisin tässä toivekkaampi kuin te, puheenjohtaja, koska olin itse hyvin tyytyväinen lukea, lu, lukiessani komission vuosittaista hallintokertomusta, josta OECD on sitä mieltä, että meidän suoritus kehyksemme on vahve, va, vahvempi kuin missään OECDn jäsenvaltiossa on tilanne. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että olisimme täydellisiä, mutta mielestäni meillä on jo olemassa hyvin eh, mainio järjestelmä. Ja jos sitten käy läpi eri kertomuksia, joita me laadimme, mutta myös pääosastot laativat, niin silloin kyllä saa tietoa monilta eri alueilta ja niillä saaduista tuloksista. Tietenkin on kysymyksiä. Viimeksihän me keskustelimme muun muassa tilastoista, joita ei laadita Eurostatissa. Ja sen, sen kohdalla löysimme riskejä, koska laatutarkastukset eivät ole samantasoisia silloin, kun käsitellään sitten taas tilastoita, joita Eurostat itse on laatinut. Joten olisin kyllä positiivisempi sen suhteen, mitä tulee tähän suoritusperusteiseen budjetointiin. Ja erityisesti, jos toiminta, erityisesti kun nämä toimintasuunnitelmat, jotka me olemme hyväksyneet eri pääosastoista koskien eri alueita, joilla olemme tehneet suoritustarkastuksia, niin silloin tilanne paranee entisestään tulevaisuudessa. Kiitos. Dankeschön, Frau Kollegin Ayala. Kiitoksia. Sitten edustaja Ajala. Sí, eh, bueno, no querría mezclar las dos cosas, lo del comité, que nos lo ha explicado usted muy bien, y lo que... Kiitoksia. Ja tässä joten tähän luokitukseen kri, eri eh, puutteiden kriittisyydestä. Ja sitten tässä viitattiin siihen, että vaikuttaako joku ongelma koko instituutioon vai vain osaan prosessissa tai vaikuttaa koko prosessiin, niin haluaisin tästä kysyä, millä tavalla tunnistetaan nämä vastuutahot, ihmiset, joiden pitää ryhtyä tarvittaviin muutoksiin ja tämän ongelman tultua todetuksi. Ja sitten te sanoitte, että te tunnistatte eri kohtia ja tämä liittyy myös aikataulu. Miten tällainen aikataulu laaditaan? te itsekö sen teette, tai kun todella on näitä eri ongelmia, onko se ongelma sitten kiireellinen tai vähemmän kiireellinen, niin millä tavalla tämä aikataulu laaditaan ja miten määritellään vastuuhenkilöt ja todellakin tämä aikataulu? Onko teillä joku kaava, jota käytetään eri toimielimissä? Tämä koskee niitä suoraan kuin epäsuoraankin puolta. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän tarkastuskertomuksessamme toimme jo hyvin selvästi esiin sen, mikä oli löydöksen luonne, oliko se kriittinen, hyvin tärkeä vai tärkeä, ja siihen liittyvän suosituksen, jonka me olemme tehneet, jotta tilanteeseen voitaisiin puuttua. Tästä keskusteltiin sitten tarkastuksen kohteen kanssa ja tarkastuksen kohteen tuli selvittää tarkkaan, mihin toimenpiteisiin hän oli ryhtymässä näiden havaittujen puutteiden osalta ja heidän piti myöskin antaa aikataulu, jonka puitteissa nämä toimet äh, oli tarkoitus tehdä, ellei me olleet tyytyväisiä jompaan kumpaan näistä – jos meillä oli esimerkiksi tunne, että toimi ei puutu siihen ongelmaan, jonka olemme havainneet, me emme ole toimintasuunnitelmaan tyytyväisiä, jos taas olemme sitä mieltä, että toimi vie liikaa aikaa toimeenpanoon, teemme myöskin hyvin selväksi, että me tällaista toimintasuunnitelmaa hyväksy. Minä kerroin, että 99 prosentissa kaikista suosituksista, joita me olemme tehneet, me lopulta hyväksyimme tarkastuksen kohteen toimintasuunnitelman välillä, ei usein, mutta välillä, kun ongelmia ilmenee ja tarkastuksen kohde ei hyväksy suositusta, on tapana toimia niin, että Audit Progress Committee APC kutsuu tuon tahon käsittelemään asiaa. Meillä oli kaksi tapausta, joissa tarkastuksen kohde ei hyväksynyt suositusta esimerkiksi siksi, että resursseja ei ollut saatavilla tai siksi, että muita rajoitteita oli olemassa ja lopultakin näin vain kahdessa asiassa emme päässeet yksimielisyyteen. Kaikissa muissa tapauksissa näin tapahtui. 99 prosentissa meillä oli täysi, täysi yksimielisyys ja tämän jälkeen seurasimme toimien toimeenpanoa erittäin tarkasti. Meillä oli siis tietokanta ja sitten tarkistuksen kohde kertoi meille, koska korjaavat toimet toteutetaan ja tähän tietoon pohjaten me teimme sitten seurantaa. Jos olimme tyytyväisiä, me suljimme suosituksen me ole tyytyväisiä. Me avasimme sen uudelleen, että voisimme varmistua siitä, että koituvan riskiin puututtiin oikein. Voisin mainita, että tästä hyvin suuresta määrästä tapauksia 12 meillä oli kuuden kuukauden viivästyminen esiintyi, mutta luonnollisesti noissakin tapauksissa jatkoimme töitä ja varmistimme sen, että toimiin ryhdyttiin Voisin kertoa, että noin puolessa näistä 12 tapauksesta, jotka olivat toimenpanon osalta myöhässä pitkän aikaa, puolet on nyt siis toimeenpantu ja me painostamme yhä niitä pääosastoja, jotka eivät ole omia toimenpanoja suorittaneet vielä. Juuri näin. Omat lisäkysymykseni sopivat juuri tuohon aiheeseen oikein mainiosti. Mikä on muuttunut? Minulla on nämä suositukset edessäni, eli Jaspers ja aluepääosasta, mikä on muuttunut, mitä tulee Jaspersin tietojen saantiin. Eli tarkoitan täällä nyt sitä, että suositukset johtavat myös sitten toimintatavan muutokseen. Ja toinen liittyy tosiaan tuohon DEFCO-pääosastoon. Ja äsken unohdin vielä nuo tilastot. Te kritisoitte tilastotietojen luotettavuutta, tietojen, joita saadaan Eurostatin ulkopuolelta muualta. Ja tämä on tietenkin pääosasto, esimerkiksi pääosastolle erittäin keskeinen asia, kun valvotaan vaikkapa eurooppalaisen ohjausjakson kehittymistä niin mitä te haluaisitte sitten muutoksia tuohon tilastokysymykseen? Kiitoksia, olkaa hyvä. Um. Paljon kiitoksia. Spessin liittyen löydätte tiedon äh, komission ähm, työryhmän työasiakirjan sivulta 58. Siellä myös suositimme, että regio pääosasto vahvistaisi äh, Jaspesin Aku A-toimien valvontaa meillä on arvioitu avaindokumentit, jotka liittyvät Jaspisin toimintaa ja tämän lisäksi meillä on pitkän aikavälin arviointia Jaspisista, kuten 2.4 artiklassa sopimuksessa me mainitaan, että voisimme varmistaa sen, että pääsemme Jaspisin IT-välineisiin ja asiakirjoihin. Ja regiopääosaston pitäisi myöskin toimia komission ja IPn sopimuksen mukaan erityisesti mitä tulee asiakirjoihin ja valvontamenettelyyn. Kun ISN loppuraportti saatiin toimintasuunnitelman mukaisesti, sen joka luotiin, kohdennettuja toimia regiopääosasto on suorittanut läheisesti yhteistyössä Jaspasin kanssa, että voitaisiin vahvistaa tärkeiden projektien hyväksynnän hallintaa, jotta voisimme paremmin, paremmin määritellä, mitkä ovat olemassa olevat rajoitteet ja jotta voitaisiin määritellä, määritellä myöskin komission pääsy Jaspasin tietoihin. Tarkoituksena on välttää kaikki mahdollinen Jaspesin, akuaran ja neuvonta ja lainananto toimien väliset eturistiriidat tietääkseni. Seurantaa ei ole vielä tehty tähän liittyen, mutta me tulemme raportoimaan teille vielä siitä, minkälaisia myönteisiä edistysaskelia on saatu aikaan tämän toimintasuunnitelman ja jo tehtyjen toimien myötä. Nyt mitä sitten tulee DEFCOon, tämä on ehkäpä hiukan tekninen seikka. Te tiedätte luonnollisesti, että meidän on mahdollista vain koituneisiin kuluihin liittyen tehdä arvioimme, siis todellisia kuluja täytyy olla syntynyt kentällä – ja nämä tiedot tulee sitten esitellä komissiolle. Kaikki rahoitusvälineet eivät sisällä mahdollisuutta tätä tietoa tarjota ennen kuin hanke on saatettu päätökseen ja olette aivan oikeassa. Välillä hankkeet ovat hyvin pitkäikäisiä ja ny, nyt uusi äh, varainhoitoasetus on tehnyt ähm, innovaation, kuten tiedätte, ottanut tämän huomioon ja tehnyt mahdolliseksi toimia jo ennen kuin hanke on saatettu päätökseen, siis ennen hankkeen päättymistä. Tämä on uusi oikeudellinen vaatimus, joka on uudessa varanhoitoasetuksessa mukana ja jota meidän täytyy toimeenpanna. DIFKO pääosasto ähm, EFFn kanssa toimeenpanee tätä. Sitten vielä se tilastokysymys. Yes. Um... Unohdin vielä tilastot. Aluksi sanon, että ensin teimme tarkastuksen tilastoista, joita itse Eurostat oli laatinut. Ja pähkinänkuoressa loppupäätelmä oli, että tarkastusprosessin laatu on todella vahvaa, joten järjestelmä toimii asianmukaisella tavalla. Tilastot, joita Eurostat laatii yhdessä kansallisten järjestöjen kanssa, ne ovat luotettavia. Järjestelmä antaa varmuuden sitten johdolle ja muille sidosryhmille tästä asiasta. Mitä tulee tilastoihin, jotka eivät ole peräisin Eurostaatista, niiden kohdalla huomasimme, että järjestelmä ei ole tarpeeksi vankka. Eurostat hyväksyi nämä suositukset ja tekee nyt yhdessä työtä operatiivisten pääosastojen ja keskusyksiköjen kanssa parantaakseen tilannetta. Haluaisin tässä viitata komission hallinnointipakettiin, joka hyväksyttiin, kuten tiedätte, marraskuussa 2018. Siinä yhteydessä vahvistetaan yrityshallintojohtokuntaa, mutta myös tiedonhallinta otetaan huomioon tässä hallinnointipaketissa. Siellä on aivan erityinen alaryhmä tästä johtokunnasta, joka tulee käsittelemään luotettavuutta tilastoissa, joita saadaan komissiolta. He ottivat huomioon toimintasuunnitelman – joka on, jonka me olemme jo hyväksyneet, jotta sitä kautta ryhdytään tarvittaviin toimiin ja voidaan korjata näitä riskejä koskien tilastotietoja, joita Eurostat itse ei laadi. Kiitos. Ja besten dank. Kiitoksia. Tiedän, että tämä on teille vielä liian varhaista, mutta aiemminhan kävimme keskustelua tuosta uudesta maatalousalan ohjelmasta – Eli mitä tapahtuu edun saajille? Me tiedämme, että te ette käy kentällä, ettekä tapaa näitä lopullisia edunsaajia, mutta kysyisin, että onko teillä, oletteko antaneet ohjelmia silmällä pitäen suosituksia loppu edunsaajan Äh, kohdalla? Oletteko tehneet suosituksia siis niin äh, maatalous- kuin äh, rakennerahastoinnin suhteen? Emme ole antaneet mitään suosituksia, mitä tulee oikeudellisiin aloitteisiin, joita nyt on käsittelyssä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, mutta luonnollisesti meidän tarkastuskertomuksessamme on mukana suosituksia, jotka puuttuvat tiettyihin järjestelmän heikkouksiin, joita me olemme aikaisemmin tunnistaneet koskien sitä, menemmekö me lopputuen saajan luo. On aivan totta, että me emme tee näin samalla tavoin kuin tilintarkastustuomioistuin tekee, mutta välillä me toistamme jo tehnyn työn sen, jota operatiivinen pääosasto komission sisällä on tehnyt. Me haluamme tai meidän tarkoituksemme on nähdä, onko operatiivinen pääosasto kyllin tarkasti jäsenmaissa tapahtuvaa toimintaa valvonut aivan loppusaajan, lopputuen saajan tasolle asti. Ja tämän jälkeen meillä on mahdollisuus lähteä paikan päälle, jotta voisimme nähdä, kuinka kansalliset viranomaiset tekevät töitä kussakin kontekstissa ja me tuemme heitä. Tarkoituksena on arvioida työn laatua. Me siis teemme tätä sellaisella tavalla, joka tekee mahdolliseksi arvioida toimivatko meidän hallinnointi- ja valvontajärjestelmämme tehokkaasti vai eivät, mutta me emme riippumattomia omia tarkastuksia tee lopputuen saajan tasolla. Ja te tiedätte, kuten minäkin, että varanhoitoasetus antaa meille mahdollisuuden mennä aivan kentälle asti, mutta me teemme tämän äh, sillä tavalla kuin juuri kuvailin. Kiitos. Aiempina vuosinahan IAS on tehnyt kovasti työtä avoimuuden lisäämiseksi, erityisesti maatalousalalla vähemmän ehkä rakennerahastoalalla. Esimerkiksi mitä tulee näihin korjauksiin tosiaan maatalousrahastossa ja maksu pisteissä. Pari vuotta sitten tuli selkeitä suosituksia ja tehtiin merkittäviä korjauksia. Mitenkä tilanne on muuttunut? Mm, onko tämä läpinäkyvämpää? Onko mm, tilanne parempi esimerkiksi maatalousalalla ja rakennealalla? on shared management, uh, agriculture and... Niin, maatalous- ja on yhteistä hallinnota Tämä järjestelmä toimii kyllä siellä, mutta se ei ole mikään mekaaninen tilastojärjestelmä, joka meillä on käytössä. Jos jäsenvaltiot toimivat asianmukaisella tavalla, silloin saamme luotettavia ti- tilastoja. Jos ne eivät toimi asianmukaisella tavalla, silloin me teemme korjauksia mutta tätä ei voida tehdä tilastopohjalta, vaan sen pitää perustua ammattimaiseen arviointiin, joten kollegat eri operatiivisissa pääosastoissa analysoivat heikkouksia, joita löytyy, jotta sitten arvioisivat sitä, mikä voisi olla luotettava riskin määrä, joka pitäisi esitellä jäsenvaltiotasolla ja näitä tietoja löydätte tästä analyyttisestä raportista eri pääosastoista. Ja niin kuin minä teille sanoin, kokonaislausunto, jonka minä laadin komission varainhoidosta, tukeutuu myös tähän. Ja yksi asia on aivan varma, nimittäin talousarviota pidemmällä aikavälillä kokonaisuudessaan kyllä suojataan. Jos verrataan summia, joihin liittyy riskejä maksuvaiheessa ja arvioituihin tarvittaviin korjauksiin, joita jatkossa tehdään eri alueilla. Silloin tulee selväksi, että olemme selvästi alle kahden prosentin olennaisuusrajan. Tämän takia voin antaa myönteisen lausunnon, mutta samanaikaisesti tietenkin on mahdollisuuksia, on tarvetta parantaa joitakin alueita, mutta yleisesti ottaen nämä on identifioitu varauksissa, jotka minä sitten otan huomioon myös yleiskatsauksessa, joten kyllä tämä järjestelmä toimii, mutta kuten sanoin, se ei ole täydellinen, sitä voidaan aina parantaa. Ja olen hyvin luottavainen sen suhteen, että meissä voimme vaikuttaa myönteisellä tavalla asioihin myös tulevaisuudessa. Kiitoksia. Ich wollte eigentlich noch... Ähm, niin, oikeastaan halusin vielä kysyä tältä herrasmieheltä, joka sai teiltä toimeksiannon näiden eturistiriittojen käsittelemisessä. Unohdin valitettavasti hänen nimensä, mutta jos hänellä olisi lisättävää. E, e, Jeff Mason, herra Jeff Mason. Tosiaan, olkaa hyvä. Yes, as Manfred explained, we um, Kyllä, kuten Manfred tuossa selitti, me luomme järjestelmän, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että minä harjoitan tai olen harjoittanut viime vuoden aikana valvontaa äh, monien tahojen tarkistusten yli, erityisesti takaisinperintiä koskevien sellaisten ja myöskin tuon suuren tarkastuksen, johon Manfred viittasi, hallintajärjestelmä – se on vienyt aivan valtavan paljon aikaamme viime vuonna ja vaatinut muutoksia tässä tapauksessa. Minä ja Manfred yhdessä allekirjoitamme kertomuksen. Nämä ovat ne avainalueet, joilla eturistiriitakysymystä käytännössä käsiteltiin, eli periaatteessa Manfred hoiti osan tästä tarkastusprosessista ja minä äh, loppukertomuksen alle kirjoitin. Tästä oli kyse periaatteessa. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Kiitämme teitä lämpimästi. Mielestäni todella tämä kannatti ottaa esityslistalle ja käydä tämä keskustelu. Lämpimät kiitokset tekemästänne työstä ja kiitokset myös kollegoille. Tämä on äärimmäisen tärkeä ala. Näin siirrymme esityslistan kohtaan kahdeksan. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus aiheena ei jopa. Meidän esittelijämme on edustaja Kaadenbach ja tilintarkastustuomioistuimen jäsen on herra Satsius. Saatte välittömästi puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia tästä tilaisuudesta. Ja nyt voinkin aloittaa ja heti alussa haluan toivottaa erittäin hyvää ja on menestyksekästä uutta vuotta. Erityisesti toivotan että parlamentin jäsenet, jotka toivat uudelleen valituksi pääsevänsä. Heille onnea ja menestystä. Sitten kalvoon kaksi pyydän taustaa tarkastuksellemme ei ollut se, että halusimme tutkia sitä, miten yksi eurooppalainen virasto toimii, vaan kyse oli siitä, kuinka tärkeä sektori vakuutusala on Euroopan rahoitusmarkkinoille. Tietenkin meillä on näkemyksiä, joista voi teillekin olla hyötyä, hyvät parlamentin jäsenet, kun tarkastellaan valvontaviranomaisten toimintaa seuraavaan kalvoon. Tämä kuvaa kokoa ja piirteitä vakuutusalalla. Ja tässä voittekin nähdä, että keskimääräisesti vakuutusmaksut eivät ole niin merkittäviä vaikuttavia verrattuna muihin rahoitusaloihin. Yleensä nämä ovat 9 prosenttia vuosittaista BKTstä eri maissa. Tilanne vaihtelee suuresti, joten sektori on todella epätasainen ja rajat ylittävät kysymykset ovat tässä yhteydessä hyvin tärkeitä. Tämä on kysymys, joka meitä myös kiinnosti. Sitten omaisuuserät, joita hallinnoidaan vakuutusalalla, ne ovat kaksi kolmasosaa vuosittaisesta EUn BKTstä. Se on aika paljon. Se on aika paljon, että sektori on hyvin merkittävä seuraavaan kalvoon. Sitten tarkastuksen sovellusala, laajuus. Me tarkastelimme, vaikuttaako ei jopa tehokkaasti vakuutusalan vakauteen. Ja tässä siis tarkasteltiin juuri ei jopa, ei komissiota tällä kertaa, vaan va- vakuutus ja lisäkeläke erinomaista. Meidän tietääksemme ei, ei jopa edustajia ei kutsuttu istuntoon, mutta kuitenkin voimme keskittyä niihin kysymyksiin, jotka ovat erityisen tärkeitä niin komissiolle kuin parlamentillekin kaiken kaikkiaan rahoitusvakaus oli pääkysymys, jota käsittelemme, mutta tähän liittyy kaksi eri puolta kolikossa. Sitä erityisesti valvoimme. Näitä käsittelemme, miten voidaan suojella yhtäläisellä tavalla kuluttajia. Tämä on hyvin tärkeää Euroopassa tällä alalla juuri, joka koskee oikeastaan lähes joka ikistä Euroopan kansalaista. Toisaalta me, meille on tärkeää reilu kilpailu, miten reilu kilpailu vakuutuksen antajien kesken toteutuu ja varmistuu. Ja me tutkimme eri aspekteja, Käynyt läpi kaikkein tärkeimpiä havaintoja, joihin päädyimme sitten seuraavaan kuvan. Kaiken yleisloppupäätelmänä oli, että ei jopa antaa hyvän panoksen ja pyrkii tukemaan valvontaa ja vakautta Euroopan vakuutussektorilla. 2011 se perustettiin, ei niinkään kauan sitten, sen jälkeen kun rahoituskriisi ja sen syvin vaihe 2008 ja 2009 oli ohi, joten tämä oli yksi kolmesta valvontaviranomaisesta, joka saatiin aikaan tuloksena rahoituskriisistä ja yksi näistä välineistä, jonka poliitikot aivan oikein perustivat, jotta puututtaisiin tuleviin mahdollisiin rahoitusalan kriiseihin. Mutta me huomasimme, että EIOPan edessä oli myös ongelmia. Se ei johtunut siitä, että EIOPA olisi la- huonolaatuinen toimielin ja olisivat tehneet valtavia virheitä, ei ollenkaan ollut siitä kysymys. Me näemme järjestelmäongelmia, erityisesti ne estävät viranomaisen toimintaa sen valvontatehtävässä ja valvontajärjestelmän toimintaa. Toiseksi resurssien vähäisyys virastossa ja palaan tähän vielä esitykseni lopussa. Sitten kaikkein tärkein tekninen käytännön ongelma oli riittämätön tuki ja yhteistyö kansallisten vastuuviranomaisten kanssa, jotka siis toimivat kaikissa jäsenvaltioissa. Ja yhteistyö siis heidän ja EU-pan välillä. Tässä käsitellään alan valvontaa. Itse asiassa me haluamme puhua vakuutusmarkkinoita. Yhtenäisiä markkinoita ei vielä tällä alalla ole olemassa ja ollaan vielä aika on pitkä matka, että tähän lopputulokseen päästään ja ongelmat liittyvät meihin jäsenvaltioissa. Kansallisissa viranomaisissa piilee ongelmia. Ei ole tarpeeksi vahvuutta Euroopan laajuisissa valvontaviranomaisissa. Nämä haasteet niin jotkut haasteet tietysti voidaan voittaa ja niitä ollaan voittamassa, ei jopa omasta toimesta, mutta on kysymyksiä kansallisten valvojien kohdalla ja yritämme välittää viestimme niidenkin suuntaan. Samoin lainsäätäjien kohdalla on hyvä, hyvät parlamentin jäsenet, te olette yksi to, lainsäädäntö kahdesta lainsäädäntöelimestä, joten tämä valvontaviranomaisen tarkastusprosessi, siihen liittyy monia kysymyksiä, joista voidaan keskustella sitten eteenpäin Valvontavälineet, Tämä oli yksi kysymys, jota käsiteltiin. Minkälaisia välineitä siis ei jopa käyttää? Tätä me seurasimme, tarkastelimme. Kaiken kaikkiaan totesimme, että ne toimivat aika hyvin, mutta ne eivät ole aina tarpeeksi kohdentuneita. Kaiken suosituksemme olikin, että niiden pitäisi parantaa fokusointia valvontavälineessä. Sitten kansallisten vastuuviranomaisten ei pidä toimia liian yleisellä tasolla, eikä tai niiden pitää paremmin kohdentaa toimintaa sitten eteenpäin rajat ylittävät vakuutuskysymykset. Tämä on asia, jota tässä haluan erityisesti korostaa. Ja kuten te voitte nähdä, näistä, nähdä jo näistä aikaisemmistakin kalvoista, vakuutus, maksutulo jakaantuu epätasaisesti. Tämä johtuu ennen kaikkea rajat ylittävästä luonteesta tässä liiketoiminnassa ja meidän pitäisikin sanoa suoraan ja kovalla äänellä, että sisämarkkinat ja asettautumisvapaus, palvelun tarjoamisvapaus, nämä ovat yksi tärkeimpiä saavutuksia koko EU:ssa ja suurimpia saavutuksia sisämarkkinoilla. Mutta tällä herkällä alueella juuri huomasimme, että on ongelmakohtia, joita ei voida ylittää ja voittaa olemassa olevien toime, elinten toimesta, erityisesti sen takia, että tämänhetkinen valvontarakenne rajat ylittävissä yrityksissä asettaa liianlaisia, vääränlaisia kannustumia toimijoille ja valvojille. La- ala on varsin laaja, kun ajatellaan vakuutusmaksutuloja, se on 110 miljardia, 8 prosenttia koko bruttovakuutusmaksusta EU-ssa ja se koko e- Euroopan talousalueella. Ja nyt pitää sitten tarkastella seuraavan kuvaan, miten rajat ylittävä liiketoiminta, miten sitä pitäisi sitten valvoa, jos on emoyhtiö, jolla on tytäryhtiöitä muissa maissa, jotka ovat asettautuneet muihin maihin, niin sitten on sellainen säädös, että luodaan niin sanottu valvojakollegio, ei jopa tässä yksi jäsenistä, ja valvojakollegio on mukana kansallisia vastuuviranomaisia kaikista mukana olevista maista. Ja itse asiassa tässä tapauksessa tämä, tässä suunnitelmassa meillä on elin, jolla on kunnollinen kannustin valvoa rajat ylittävää liiketoimintaa. Mutta jos sitten mennään nykyaikaisempiin metodeihin, niin palvelun tarjoamisen vapaus tai asettautumisvapaus täällä oikealla puolella, niin silloin mikä, mitään kollegiota ei ole varattu tähän tehtävään. Ja vielä pahempaa, kansalliset vastuuviranomaiset siinä maassa, missä toimintaa harjoitetaan, niin sillä ei ole minkäänlaista kannustinta. Ja jos jäsenvaltion laissakin todetaan, niin pitäisi käsitellä kansallista rahoitusvakautta, eivätkä ne välitä mistään palvelusta, vakuutuspalvelusta, joita tarjotaan omille kansalaisille tätä kautta. Ja tämä voi aiheuttaa ongelmia sekä tämän maan kansalaisille itselleen että yritykselle, joka to, tällä, toimii tässä toisessa maassa. Monet kansalliset vastuuviranomaiset ovat ottaneet yhteyttä EIOPAan tässä asiassa, jos ne tekevät rajat ylittävää toimintaa, mutta antavat varsin matalat ma- va- ma- vakuutusmaksut ja kasvu on suurta. Jos sitten vastaanottava maa keskittyy vain pienen osa, osaan yritystoimintaa, jota tämä yritys harjoittaa, niin silloin se ei ota huomioon tai ei pidä yritys, äh, vakuutustoimintaa prioriteettikysymyksenä. Tästä todettiin, että vakuutusyritys ei ollut kannattavalla pohjalla elinkelpoinen. Se jopa teki vararikon, koska sillä oli huono rahoitustilanne. Tämä on tällainen tarina. Siellä ei, sinässä ei jopa toimi hyvästä tahdosta, mutta ei tarkasti lainmukaisella tavalla ja meidän mielestämme Tämä on iso puute sitten seuraavaan kalvoon. Sisäiset mallit. Tämä on myös sellainen monimutkainen alue, jonka kohdalla sanoisin, että riskien syntyminen on hyvin mahdollista. Sisäiset mallit ovat sellaisia malleja, jotka jotka isot yritykset, jotka antavat sofistikoituneita vakuutustuotteita, niin soveltavat tätä mallia ja tätä kautta arvioivat oman, omien tuotteidensa riskejä itse. Ja tältä pohjalta sitten laskevat pääomavaatimuksia, vakavaraisuusvaatimukset, joita kuvataan Euroopan solvenssi 2 asetuksessa. No, Tapahtuuko tämä oikeudenmukaisella tavalla? Kuka tähän kysymykseen pystyy vastaamaan? Tietenkin kansalliset vastuuviranomaiset ovat velvoitettu ja valvomaan näitä sisäisiä malleja, mutta eri vastuuviranomaisten lähestymistapa on varsin erilainen tässä asiassa. Ja joukko näistä sisäisistä malleista, niitä on jo pari sataa verrattuna tuhant, yli tuhanteen vakuutusyritykseen koko Euroopan talousalueelle. Tämän isosta määrästä on kyse. Ei jopa on juristi velvo, velvollinen auttamaan kansallisia vastuuviranomaisia, kun ne arvioivat sisäisiä malleja yhdenmukaisella tavalla niin, että eri liiketoiminnan riskialttius arvioitaisiin asianmukaisella yhdenmukaisella tavalla kautta EUn. Eikä vain yhden maan sääntöjen mukaisesti mutta ei jopa siis yritti tämän tehdä, mutta sen eteen tulikin kiinnostavia esteitä. Ei haluttu kansal... kansalliset vastuuviranomaiset eivät halunneet jakaa tietoa sen kanssa, joten tiedon saanti ei jopan kohdalla on valtava ongelma. Ja suoraan sanottuna pyytäisin teitä nyt pureutumaan tähän kysymykseen huolella ja jollakin tavalla ratkaisemaan tämän kysymyksen. Tässä tämänkin asetuksessa EIOPalla on vain hiukan oikeuksia kohteliaasti pyytää, että saisi tietoa kansallisilta vastuuviranomaisilta. Eikä se voi pyytää tietoa eri toimilta vakuutusalalla, joten ne eivät voi kääntyä itse yritysten puoleen, ei jopa to- voi toimia vain kansallisten vastuuviranomaisten kautta. Ja tietenkin sitten he puolustavat kansallisia markkinoita, joten tämä järjestelmä ei kyllä toimi missään tapauksessa, ei se tule ikinä toimimaan tällainen, joten pitäisi korjata sitä sitten tiedonsaanti on sellainen asia, mitä pitäisi pystyä parantamaan ja tässä lainsäätäjän pitäisi tehdä omat työnsä. Sitten seuraavaan kuvaan. Ihan nopeasti Vakuutuslain stressitestit huomasimme, että kaiken kaikkiaan tämä toimii hyvin, siitä oli paljon hyötyä ja hyvin hoidettu nämä stressitestit, mutta huomasimme kyllä heikkouksia mallinnuksissa, mutta totesimme, että tällä hetkellä, kun seurasimme 2016 mm, yrityksen testejä, niin tätä kautta voidaan oikeastaan mitata keskilämpötilaa sairaaloissa ja me taas suosittelisimme, eikä tämä ole mikään lain, lainvaade, vaan tämä liittyy vapaaehtoisuuteen. Mutta isot vakuutusyritykset, niitä pitäisi motivoida siihen, että julkaisisivat yksittäisiä stressitestitietoja. Mielestäni tämä prosessi on kyllä jo alkanutkin, joten tie edessä on vielä varsin pitkä, joka pitää kulkea, mutta jo nyt on varsin hyviä aloitteita olemassa tällä alueella. Seuraavaan kalvoon. Tämä onkin viimeinen puheenjohtaja. Tämä on hyvin harvinainen tapaus, missä tilintarkastustuomioistuin todellakin puoltaa sitä, että lisättäisiin resursseja eurooppalaisessa virastossa, koska tällä hetkellä, kun ajatellaan valvontatehtäviä, eikä poli- toiminnan laatimista tai sääntelyä, vaan on kyse valvonnasta, valvontatehtävästä vain 14 prosenttia. Tämä tarkoittaa 20 ihmistä, joka tekee työtä ei jopassa. Meidän mielestämme tämä on lähes yhtä kuin nolla. Jos me haluamme Euroopan laajuista valvontaa alalle, silloin meidän täytyy panna paljon enemmän resursseja tämän käyttöön, tietenkin asteittain, ja ei jopa hallinnon pitäisi sopia myös tähän tarkoitukseen ja olla pätevä siihen, mutta pitäisi siirtää painopiste poli- toiminnasta valvontaan, ja se on se suunta, jota me puollamme ja suosittelemme. Joten tässä meidän päähavaintomme. Me tulemme jatkossa tekemään yhteistyötä Rova Gallenbachin kanssa, esittelijän kanssa asiassa yksityiskohtaisemmin. Mutta nyt olen vielä valmis kuuntelemaan teidän kommenttejanne ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos. Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Bericht. Das ist der erste. Paljon kiitoksia näistä hyvin tärkeistä tiedoista. Tämä on hyvin tärkeää kertomus, eh, ensimmäinen, jonka eh, alalta saamme. Ei jopa on hyvin tärkeä, tämä on hyvin tärkeä kertomus, vaikka tietenkin nämä kaikki kertomukset ovat hyvin tärkeitä. Kiitoksia. Edustaja Kadenpää. Paljon kiitoksia. Haluaisin aivan aluksi kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Jos tunnette minut hyvin, tiedätte, että yleisesti ottaen minä teen töitä virastojen kanssa, sellaisten, jotka mm, keskittyvät maatalouskysymyksiin. Tämä on ensimmäinen osa, ensimmäinen kerta, kun loikkaan vakuutusten puolelle. Uskoakseni voisimme tehdä tässä vielä paljon enemmän. Täällä meidän talossamme ihmiset tuntevat erittäin hyvin, kuinka valvonta toimii. Kun ajatellaan tulevaisuutta, olemme Äh, itse asiassa onneksi tilanteessa, jossa voimme olla erittäinkin luottavaisia eläkevakuutusjärjestelmämme ja henkivakuutusjärjestelmämme toimivuuden suhteen. Ja ehkäpä pari seikkaa vielä, joihin kiinnititte huomiota tekin. Ensinnäkin henkilöstö. Äh, mielestäni olisi mukava kuulla komissiolta, mitenkä komissio aikoo kun EIOPalla on todella, todella laaja kirjo tehtäviä, niin että mitenkä tulevaisuudessa tämä henkilöstötilanne saataisiin hoidettua. Olemme kuulleet, että 20 ihmistä on 14 prosenttia henkilöstöstä, kyllä se on aika vähän, joten voidaanko todella henkilöstösiirroilla, sisäisillä siirroilla ja niin edelleen ei jopa saa päästä tilanteeseen, jossa asiat saadaan hoidettua, vai onko mahdollisesti niin, että tarvitaan lisää henkilöstöä? Minä kaudistuisin kyllä tuon jälkimmäisen kannalle. Niin, puhuitte tästä timid right to ask for information, eli tällainen ikään kuin, eh, eh, että voi varovaisesti tiedustella eh, tietoja No, tämä oli kyllä hyvin diplomaattinen sanamuoto teiltä. EIOPahan luonnollisesti on hyvin riippuvainen yhteistyöstä kansallisten viranomaisten kanssa. Ja niin kuin äh, meidän on äh, tuosta äh, kertomuksesta mm, havaittava, niin tämä ei aina toimi ehkä ihan toivottavalla tavalla ähm, ratkaisevaahan on, että kansallisilla viranomaisilla on myös sananvaltaa jopa toimintaan. Ja mietinkin, että tulisiko kansalli- tai että onko niin, että kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on suorastaan liikaa tässä sananvaltaa. Miten tämä ongelma saadaan ratkaistua, koska muutenhan ne voivat suitsia, ei jopa kun se valvoo niiden toimintaa. Ja kun te puhutte näistä Äh, lainsäädäntökysymyksistä, äh, niin äh, tulkitsenko minä tämän nyt oikein, että meidän tulisi tulkita tiukemmin rajavammin näitä määräyksiä vai tarvitaanko suorastaan tiukemmat uudet puitteet, eli miten voidaan suojella viranomaisen riippumattomuutta myös tulevaisuudessa. Kiitoksia ja iloitsen kovasti mahdollisuudesta käydä tätä keskustelua täällä tänään. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Hekon valiokunnan edustajan äh, Rova Peresin. Äh, Kyllä kaikki Ekonin, äh, joka on toimivaltainen valiokunta tässä asiassa, ja se itse asiassa kutsuttiin tänne. Mukavaa, että tulitte. Sitten DG Vismasta, herra Rajan, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Yritän puhua lyhyesti Enkä minä siis tosiaankaan edusta itse ei jopa vaan komissiota täällä. Ja kun tässä nyt monia huomioita esitettiin liittyen laajemmin lainsäädäntöpuitteisiin, jotka kohdistuvat tai koskevat ei jopaakin, niin voin puhua näistä puitteista. Ensinnäkin ihan tällainen ennakko huomio. Älkäämme unohtako sitä, että ei jopa on vastuussa paitsi vakuutuksista myös eläkealasta. Eli me puhumme täällä nyt ei jopa toiminnan yhdestä puolesta tärkeästä, mutta tosiaan tuo eläkepuolikin on olemassa ja vie kyllä jopa voimavaroista hyvin suurin osan sekin. Ei jopa Minulla on 112 virkamiestä henkilöstösäännön mukaan, mutta kun otetaan huomioon äh, määräaikaiset virkamiehet, sopimussuhteiset virkamiehet, kansalliset äh, asiantuntijat, niin heitä on noin 150 kaiken kaikkiaan äh, osa siis tosiaan tuolla e-, eläke- ja osavakuutusalalla on poliittinen ulottuvuus, jossa komissiolle tarjotaan neuvontaa tulevasta lainsäädännöstä, sitten on valvonta ulottuvuus, josta puhuttiin tuo 20 henkilöä, ja sitten vielä tuo rahoitusvakaus, eli rahoitusvakaus, kertomukset ja myös stressitestit. Stressitestejä eivät toteuta nämä 20 virkamiestä, jotka mainittiin, vaan tähän on sitten lisävoimia Mitä tulee tähän laajaan lainsäädäntöpuitteistoon EUPAN toiminnalle, Komissiohan on ehdottanut 2017 lokakuussa uusia puitteita ja näistä on keskusteltu sitten parlamentissa ja lainsäädäntöprosessissa. Tintarastustuomioistuimen kertomus ihan oikein äh, viittaa siihen, että komission ehdotukset pyrkivät tänäänkin keskustelun aiheena olevia tiettyjä kysymyksiä ratkaisemaan. Esimerkiksi ehdotetaan tiettyä vahvistamista jopa toimivaltaan, mitä tulee sisäisiin malleihin. Tässä ei ehdoteta sitä, että ei jopasta tulisi sisäisten mallien johtava valvoja, mutta halutaan varmistaa se, että ei jopalla olisi sisäistä malleista kaikki tarjottava tieto käytettävissään ja että sillä olisi sitten mahdollisuus antaa lausuntoja kansallisille valvontaviranomaisille siinä tapauksessa, että tulkinnat sisäistä malleista poikkeavat toisistaan, siis jotta saataisiin johdonmukainen lopputulos aikaan. Stressitesteistä komission ehdotus itse asiassa ei jopa toimivallan saattaisi samalle tasolle kuin Euroopan pankkiviranomaisella on stressitestien suhteen, joka voi julkaista pankkien stressitestituloksia myös tapauskohtaisesti. Näin ei ole tällä hetkellä jopalla, mutta meidän ehdotuksemme mukaan ei jopa voisi vakuutustressitestien tuloksia julkaista myös tapauskohtaisesti. Sitten kiinnittäisin huomionne siihen, että komission ehdotus ehdotuksen rinnalla on lainsäädännöllinen rahoitus. rahoitusselvitys. Ja tosiaan sitten tämä henkilöstö, puoli johon viitattiin, niin tämä ei kuulu tähän vakuutuspuoleen niinkään. Sanoisin tämä nyt ehkä sulkeissa, että eläkepuolella syyskuussa eh, neuvosto ja parlamentti tekivät päätöksen uudesta vakuutustuotteesta sovittelumenettelyssä ja sitä varten sitten tehdään myös tällainen rahoitusselvitys, jota varten on sitten oma henkilöstönsä. Ja sitten vielä vastikäinen lainsäädäntöehdotus, jonka komissio teki, joka on tällä hetkellä keskustelualaisena, tietyt vakuutukset, koska tarkastuksessa todettiin tai puhuttiin, viitattiin rajat ylittävistä toimista. Oli nimittäin tiettyjä autovakuutusyhtiöitä, jotka joutuivat maksukyvyttömyyteen ja nyt tarjoaisimme sitten mekanismeja, jotka puuttuisivat asiaan siinä tapauksessa, että autovakuutus kuluttajaa, joka toimii rajat ylittävissäkin tapauksissa, joutuisi maksu kyvyttömäksi. Tämä mekanismi eh, tosin astuisi voimaan tai käynnistyisi eh, vasta maksukyvyttömyyden toteuduttua, ei sen valmisteluvaiheessa. Ja se rajoitetaan vain yksin omaan ajoneuvo vakuutusalalle, mutta komissio tässä ajatteli nyt näin ensin äh, alakohtaisesti äh, testata hiukan äh, ikään kuin kepillä jäätä. Tätä käsitellään intavaliokunnassa. Ja tämän jälkeen mahdollisesti voisi sitten seurata muitakin lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät rajat ylittäviä vakuutuksia tarjoavien eri alojen mahdollisiin maksukyvyttömyysmenettelyihin ja siihen liittyviin toimiin. Sitten vielä Euroopan unionin Solvenssi 2 säännöstö. Tämähän on kaikkein tärkein komission direktiivi vakuutusalalla, joka määrittelee äh, toimivallan EIOPalle ja sen tehtävät. Ja tämähän on suhteellisen uusi, ollut voimassa nyt kolmen vuoden ajan tämä Solvenssi 2. Äh, suurin uutuus äh, on tulossa sitten vuonna 2020. Olemme jo valmistelemassa direktiiviä, eli kyllä tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus on meille myös hyvin arvokas tässä ja mahdollisesti tuossa vuoden 2020 lopulla komissiolta tulee uusi ehdotus, joka ehdottaa tiettyjä muutoksia nykyiseen Solvenssi 2-järjestelmään. Eli näin voimme ottaa huomioon äh, paitsi tilastuomioistuimen kertomuksen, myös Euroopan parlamentin kannat, kun äh, tätä massiivista uudistusta vuoden 2020 lopulle suunnittelen suunnittelemme. Ehkä voisin päättää puheenvuoroni tähän ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Veres. Merci, merci de, Kiitoksia, että että myös valiokunnan jäseniä kutsuttiin tänne, koska se voi olla hyvä saada toisenkinlainen näkemys näihin asioihin, erityisesti koska haluan puhua yhteisesittelijänä Otmar Karasin kanssa, kun kyseessä on Euroopan valvontaviranomaisten tarkastelu, ja erityisesti tämä koskee ei jopa, josta tässä juuri on kyse. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä pystyin kuuntelemaan tämän, vain tämän esityksen ja tai lukemaan sen ja yritän keskittyä olennaiseen ja ottaen huomioon tehdyt kommentit kahdesta pääkohdasta. Ensimmäinen koskee sisäisiä malleja, koska talous- ja valiokunnassa meillä on yksi johtolanka – pyritään vähentämään riskiä, jotta voidaan sitten siirtyä riskin jakamiseen. Pankkisektorilla olemme paljon edistyneet tämän suuntaisesti. Kun on kyse vakuutusalasta, tiedetään hyvin, että sisäisten mallien kysymys on herkkä asia. Voidaankin sanoa, että sisäiset, sisäiset mallit tuntevat parhaiten juuri kansalliset vastuuviranomaiset ja se, joka tuntee sen parhaiten, ormastikin se, joka on vähiten taipuvainen puhumaan selvästi, jos ongelmia syntyy. Tämä on yksi ensimmäistä syistä, minkä takia komissio on ollut hiukan arka parantamaan tätä eurooppalaista valvontaa eh, vakuutusalalla tässä mielessä, ja se tarvitsisi tukea. Sitten toiseksi se, mikä nähtiin pankkisektorilla, voi hyvinkin toistua myös vakuutusalalla. USAhan on pääkilpailijamme eh, Brexitia odotellessa pankki- ja vakuutusalalla – pankkisektorilla on nähty, että USA on Baselin komitean kautta saanut aikaan todellisen avoimen sodan sisäisiä malleja vastaan, koska heillä tämä ei ole oman lainsäädännön mukaisesti mahdollista. Siellä pankit vain soveltaa tätä standardilla mallia. Baselissa eurooppalaisilla oli todella vaikea puolustaa tätä sisäisten mallien olemassaoloa. samaa tulee tapahtumaan kyllä vakuutustenkin kohdalla, koska amerikkalaiset Baselin komitean kautta, kun käsitellään kansainvälistä sääntelyä vakuutusalalla, ja tämä, nämä kysymykset tulevat siis esiin, ja USA-laiset eivät saaneet läpi kahdenkeskisessä keskisessä neuvottelussa tätä, niin he saavat sitten sen läpi kyllä tässä kansainvälisessä yhteydessä, tietysti, mitä tulee sisäisiin malleihin. Ja uskon, että on tietty määrä vakuutusyrityksellä on kaikki syy säilyttää nämä sisäiset mallit. Sillä voi olla tiettyä taloudellista merkitystä yrityksen kannalta, mutta niiden puolustaminen olisi paljon paremmalla pohjalla, jos se järjestettäisiin eurooppalaisittain. Ja jos olisi eurooppalaista asiantuntemusta näistä sisäisistä malleista, joiden kautta voidaan varmistaa niiden legitimisyys, uskottavuus, auktoriteetti, tehokkuus. Ja kolmas perustelu kun on kyse sisäisistä malleista, on siinä, että Euroopan sisämarkkinoilla – on aivan oikein, että jokainen voi haluetessaan, jos täyttää, jos täyttää taloudelliset ehdot, niin käyttää näitä sisäisiä malleja. Mutta sitten jossakin pienessä maassa, jossa on pieni valvojaviranomaiskunta, en halua leimata ketään, kun käytän adjektiivia pieni, mutta mahdollisuus käyttää sisäisiä malleja – on tällöin raj- rajoitetumpaa. Joku suuri vakuutusyritys pienessä maassa, jotta sekin voi tukeutua eurooppalaisen asiantuntemukseen tunt- ja voisi kehittää sen samalla. Se olisi minusta oikeudenmukaista. Ikävä kyllä kuitenkin neuvostossa tässä asiassa mitä tulee sitä siis mallien valvontaan, niin komission vaatimaton ehdotus, joka ei pyri ollenkaan kontrolloimaan sisäisiä malleja komission toimesta tai ei ole vaan toimesta niin kuin ehdottiin omissa tarkistuksena, vaan halutaan vain koordinoida ja hiukan katoimmin tarkastella asioita. Ja tämä on kuitenkin varsin kiistanalainen kysymys neuvostossa. Jos komissio voisi auttaa meitä tässä asiassa neuvoston suhteen, niin siitä olisi kyllä paljon hyötyä. Sitten lyhyemmin toisesta seikasta. Tämä koskee rajat ylittäviä toimia vakuutusalalla ja vapaata palvelujen tarjoamismahdollisuutta. Tässä on tapahtunut ylilyöntejä niin sanotussa kirjalaatikkoyrityksessä, jotka myyvät vakuutustuotteita maissa, joissa ei ole ollenkaan, tätä, äh, ei ole ollenkaan sopivaa markkinarakennetta, mutta hyöty, pyrkivät siellä hyötymään sikäläistä lainsäädännöstä ja harjoittavat tällaista lainsäädännöstä dumppausta, eivätkä halua ollenkaan noudattaa äh, vakuutuksen anto sääntöjä Ja tällaisia huonoja esimerkkejä on paljon, varsinaisia skandaaleja on tapahtunut ja nyt niitä sitten ei jopa tutki ja joskus ei jopa on liian ei, ei pysty, sillä ei ole resursseja hoitaa näitä kysymyksiä. Otmar Karas tukee myös tällaista ajattelua, että toinen että meidän mietintömme kautta, mitä tulee vapaaseen ta- palveluiden tarjoamismahdollisuuteen, niin voidaan, voitaisiin paremmin varmistaa eurooppalainen lainsäädäntö ja se, että mar- todella markkinat otetaan huomioon. Ne markkinat, joilla on vakuutuksia, vakuutustuotteita välitetään. Oli mukava päästä todellakin tutkimaan teidän tekemään ne työtä täällä. Kiitokset. Muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta ei ole, joten Rain voi vielä vastata ja sitten äh, herra Sansen, olkaa hyvä. Euh, pour répondre à Madame Beres, je vais parler en français. Äh, minäkin puhun nyt äh, ranskaa, kun vastaan edustaja Berensille, mitä tulee näihin sisäisiin malleihin. Tässä en voi protokollasyistä kommentoida neuvoston sisäisiä keskusteluja, mutta otan kyllä ylös sen, mitä todettiin liittyen kehitykseen neuvostossa ja komissiossa tässä yhteydessä on myöskin totta, että kansainvälisen vakuutus tahon puitteissa on tällä hetkellä pyrkimyksiä kehittää Baselin järjestelmän vasta- vastaavaa järjestelmää vakuutusalalle, mutta sitä ei vielä ole olemassa. Ja komissio ja myöskin eh, kumppanit jäsenmaissa hyvin vahvasti eurooppalaista sisäistä mallia sisäisessä keskustelussa puolustavat. Eh, ja tietyt kumppanit puolestaan, kuten esimerkiksi Yhdysvallat, ovat hiukan haluttomia tähän. Kaikki tämä on kyllä hyvin painettu mieleen. Mitä tulee rajat ylittäviin toimiin, me olemme aivan hyvin tietoisia siitä, minkälaisia ilmiöitä on liittynyt tähän esimerkiksi rajat ylittävien vakuutuksen tarjoajien konkursseja, mutta erityisesti kun tarkastelemme autovakuutusalaa, siellä on ollut kaikkein ähm, huolestuttavimpia kehityskulkuja ja siksi otimme auton vakuutusalan aiheeksi ensimmäiseen ehdotukseen. Me olemme pyrkineet puuttumaan näihin äh, poikkeamiin autoalalla. Jos tämä parlamentissa ja neuvostossa sujuu hyvin, voimme sitten myöhemmin pohtia mahdollisuutta laajentaa tätä mekanismia muillekin aloille kuin vain äh, ajoneuvovakuutuksiin. Jos me ajoneuvovakuutukset äh, otimme ensimmäiseksi äm, alaksi, se johtuu siitä, että halusimme tämän ongelman ratkaista. Kiitoksia. Kyllä, tässä tosiaan työsarka riittää. Sitten herra satsius olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän äh, eri valiokuntien jäseniä täältä Euroopan parlamentista siitä, että olitte kanssamme samoilla linjoilla. Kun äh, ajatellaan äh, ei jopa ja koko tätä alaa, niin lähestymistapamme on Äh, hyvin selkeä. Me tarkastelemme tietenkin kaikkea, mitä on kirjoitettuna mustaa valkoiselle tiedonannoissa ja muissa, ja sitten pyrimme analysoimaan sitä, että mitenkä tämä, mitä mustaa valkoisella on tarko- tarkoitettu tapahtuvaksi, toteutuu ja havaitsemme, että tässä ei kyllä ole kaikille toimijoille kentällä kannustimia, jotka johtaisivat hyvän käytökseen. Ja tämä on kyllä ongelma. Tämä on ongelma olemassa olevan EU-lainsäädännön soveltamisessa. Ja toinen osa sitten, ja tämä on kysy- vastaus edustaja Kaadenpahin kysymykseen, kyllä lainsäädäntöä tulisi mielestämme muuttaa, ja me olemme lukeneet komission ehdotukset, jotka nyt ovat käsitteillä – mutta tämähän ei ollut meidän tehtävämme siis arvioida näitä mahdollisia tulevia muutoksia tai ehdotettuja muutoksia tässä ehdotuksessa ja sitten muissa Euroopan parlamentin jäsenten tarkistuksissa on selkeää suuntaa sille, että ei jopa saisi lisää valtaa hankkia tiedot, jotka se tarvitsee, koska tiedon saanti ja EIOPan riippumattomuus. Nämä kaksi yhdessä ratkaisisivat kyllä koko joukon olemassa olevista ongelmista, ei ihan 100 prosenttia, mutta koko joukon toki. EIOPan riippumattomuus merkitsee lisää oikeuksia ja riippumatonta toimivaltaa ja tätäkin tulisi pohtia ja tämäkin tulisi eh, kirjata eh, lainsäädäntöön. Me siis me vetoamme teihin, pyydämme teitä pohtimaan tätä, koska kun tarkastelemme asiain tilaa ja nykylakitekstiä, niin havaitsemme, että rajat ylittävässä liiketoiminnassa tämä ei toimi. Erinomaisen esimerkin kuulimme komission edustajalta liittyen ajoneuvovakuutuksiin. Ehdottomat sisämarkkinat, autot kulkevat ees taas kautta EUn Eli kyse on täysin yhteiseurooppalainen aihe, mutta vakuutukset ovat kansallisia tai korkeita rajat ylittäviä, joten meillä tulisi olla kunnolliset välineet käytettävissämme valvoaksemme ja säädelläksemme tätä alaa, koska muuten tästä voisi syntyä valtavia ongelmia ihan tavallisille ihmisille, jotka ajavat ihan tavallisia autojaan. niin nämä rikkaat kuin köyhätkin ihmiset ajelevat autoillaan ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että tarvitaan toimintaa. Joten kiitän siitä, että vastaatte näin myönteisesti meidän pyyntöömme sitä että asiassa toimittaisiin ja odotan kovasti Euroopan parlamentin päätöslauselmaa tässä aiheessa. Arvoisa rouva esittelijän kynästä sitten. Kiitoksia ja lopuksi vielä edustaja Kaadenbach. Ei minulla muuta kuin, että haluan kiittää lämpimästi tästä hyvästä keskustelusta. Pervans Peresiltä kuultiin vielä ehdotuksia ja aivan varmasti tulemme niitä ottamaan huomioon sitten asiakirjassa. Kiitoksia. Kiitos. Näin tämä esityslistan kohta kahdeksan on saatu käsiteltyä. Siirrymme esityslistan kohta yhdeksän. Öö, Balko esittelee tämän tilintarkastustuomioistuimen puolesta. Kyse on liikennealasta EU:ssa. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Hyvä esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin esitellä teille meidän katsauksemme liikennesektoriin Euroopan unionissa ja niihin haasteisiin, joita meillä on. Kuten tiedämme, liikenne vaikuttaa suoraan jokapäiväiseen elämään, Euroopan unionin kansalaisten elämään ja on Euroopan unionin talouden strateginen ala, kuljetusalan tarjoaa yhteensä noin 11 miljoonaa työpaikkaa. Tämä on kulmakivi Euroopan unionin integraatiolle, sillä kattava multimodaalinen yhteyksissä oleva liikenneverkosto on ehdoton edellytys sille, että sisämarkkinat voivat toimia. Tehokkaat äh, liikennepalvelut ja infrastruktuuri ovat myöskin tarpeen, että voimme hyötyä Euroopan unionin alueiden taloudellisista mahdollisuuksista ja tukea taloudellista ja alueellista sekä sosiaalista kohesiota. Kuljetuksella on läheiset yhteydet myöskin ympäristöön, työllisyyteen, kasvuun, kilpailukykyyn, liittyyn sosiaalipolitiikkaan digitalisaatioon. Lisäarvo verrattuna aikaisempaan tilintarkastustuomioistuimen katsaukseen on se, että meillä on nyt kuvaileva analyyttinen katsaus siitä, mitä Euroopan unioni tekee kullakin politiikan alalla, tässä tapauksessa liikenteen alalla, antamalla selkeää helposti saatavilla olevaa tietoa sidosryhmille ja muille tahoille. Pyrimme siihen, että parannamme toimintaamme, konnoimme sitä paremmin ja näin tuemme Euroopan unionin ja jäsenmaiden tavoitteita Euroopan unionin äh, liikennepolitiikan äh, tavoitteiden alalla, sillä tämähän on ala, jossa toimivalta on Euroopan unionin äh, jäsenmailla ja Euroopan unionilla jaettu. Esimerkiksi vastuus kehityksestä, rahoituksesta tai rakennusprojekteista on sellainen, että Euroopan unioni voi toimia vain ikään kuin katalyyttinä kattamassa kokonaistarpeitamme. Me olemme tässä katsauksessa keskittyneet Euroopan unionin niin infrastruktuuriinvestointeihin ja lepeleikkaiviin teemoihin. Olemme tunnistaneet 13 hiljattaisessa äh, kertomuksessa näitä koskien liikennealaa tieliikenteen, rautatie, ilmailu, sisä, vesiliikenteen ja meriliikenteen aloilla. Äh, havaintoihimme ja suosituksimme pohjaten Euroopan unionin äh, avainpolitiikka-asiakirjoihin ja muihin tutkimuksiin pohjaten me olemme tehneet horisontaalisen katsauksen niistä haasteista, joita meillä on Euroopan unionin liikenteen kehityksessä ja rahoituksessa. Tämä katsaus jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa antaa yleiskuvan Euroopan unionin tärkeimmistä poliittisista tavoitteista liikennealalla ja siihen liittyvästä hallintopuitteistosta ja rahoituksesta. Toinen osa kuvailee, mikä on tilanne kehityksessä tällä hetkellä Euroopan unionin liikennesektorilla ja kolmas esittää läpi leikkaavia kysymyksiä ja avainhaasteita, koska meillä on tiukka aikaraja. Keskityn nyt tässä puheessani toiseen ja kolmanteen osaan. Mitä tulee tilanteeseen ja nykytrendeihin liikennealalla, liikenteen volyymi on vakaasti kasvanut ja oletamme, että se kasvaa entuudestaan sekä matkustaja- että rahti liikenteessä. Kasvava volyymi saattaa johtaa kapasiteettihaasteisiin tietyissä liikennemuodoissa ja ruuhkautuminen on jo suuri ympäristöllinen, liikennen hallinnallinen ja taloudellinen ongelma, joka aiheuttaa vuotuisesti tällä hetkellä 140 miljardin menetykset arviointien mukaan Euroopan unionille vuosittain. Liikenne, tieliikenne on yhä kaikkein dominoivin liikennemuoto sekä henkilö- että rahtiliikenteessä. Jos keskitymme sisämaan liikenteeseen, siis emme ota mukaan ilmailua ja meriliikennettä, huomaamme, että 83 prosenttia kaikesta liikenteestä on tieliikennettä, kun otamme arvion mukaan. Me tulee rahtiin huolimatta siitä, että meillä on tarkoituksena 2011 siirtää 30 prosenttia rahdista eh, yli 300 kilometrin ylittäviltä osuuksilta raiteille vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Ja huolimatta toimistamme, osuus eh, sisämaan rahdin kohdalla on itse asiassa kasvanut eh, tieliikenteen osuus 75,1 prosentista vuonna 2011 76,4 prosenttiin vuonna 2016. 2016 Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi erityiskertomuksen numero 6 2016 liittyen äh, rautatierahtiin Euroopan unionissa. Minulla oli tuolloin ilo esitellä kertomus tälle valiokunnalle. Ja tämän jälkeen me järjestämme hyvin mielenkiintoisia sidosryhmätapaamisia ja kuulemisia tuohon julkaisuun liittyen. Vertailemme tuolloin haasteita, jotka kohtaavat rahtiliikennettä teillä ja havaitsimme, että meillä ei ole kylliksi kannustumia, jotta käyttäjät siirtyisivät tieliikenteestä muihin liikenteen muotoihin. Muissa osissa maailmaa, kuten Yhdysvalloissa, Australiassa tai Kiinassa, käy esiin, että tämä on mahdollista, kun markkinaosuus on 40 prosenttia tai enemmän. Liikenne aiheuttaa kielteisiä ilmiöitä, ulkoisia ilmiöitä, kuten onnettomuuksia, kasvihuonekaasupäästöjä, saastumista ja melua. Tämä aiheuttaa sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Tämä tuli myöskin meidän eh, erityiskertomuksessamme 19.20 18 esiin liittyen erittäin nopeisiin rautatieyhteyksiin. Olemme tarkastelleet tässä yhteydessä sasuttaja maksaa ja käyttäjä maksaa malleja äh, eri liikennemuodoissa, mutta erityisesti tieliikenteen osalta. Toinen trendi tällä hetkellä on multimodaalisuus, ja nimenomaan multimodaalisten tieratkaisujen, liikenneratkaisujen käyttäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri liikennemuotoja käytetään saman matkan aikana. Ja tämä on ollut yksi Euroopan unionin liikennepolitiikan tavoitteita jo monien vuosien ajan. Multimodaalisuus voi vaikuttaa siihen, että onnistumme siirtämään liikennettä teiltä muihin muotoihin, mutta tästä huolimatta multimodaalisuus ei ole vielä kovin laajalle levinnyt Euroopan unionin sisällä. Älykkäät liikennejärjestelmät viittavat digitaalisiin liikenteen hallintajärjestelmiin ja informaatiojärjestelmiin, jotka kattavat erilaisia liikenteen muotoja, kuten esimerkiksi Euroopan ähm, rautatie, liikenteen hallintajärjestelmän ERTMS tai äh, yhteisen ilmatilan Single European Sky. Komissio on tunnustanut, että menestys näiden järjestelmien koordinoidissa on elintärkeää, että meillä voisi olla yleiseurooppalainen multimodaalinen todellakin integroitunut liikennejärjestelmä. Näiden järjestelmien käyttöönotto ähm, vaatii äh, ERDFstä ja kohesiorahastoista kaudella 2007-2020 noin 3,1 miljardia euroa ja Tämän lisäksi 3 miljardia euroa verkkojen Eurooppa-välineestä vuoteen 2017 mennessä. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen äh, liikenneinfrastruktuuriinvestoinnit ovat laskeneet äh, ja tämä on äh, hidastanut Euroopan unionin verkostojen uudistamista, mutta tnt tavoitteiden kautta tärkeitä taloudellisia resursseja kaivataan. Tässä yhteydessä me tarkastelemme yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen. Ne ovat aivan ratkaisevan tärkeitä. Esimerkiksi tällainen eh, oli yksi erityiskertomuksemme tärkeimpiä löydöksiä liittyen rautieliikenteen hallintajärjestelmän ERTMS. Huolimatta siihen, että me olemme jo pyrkineet parantamaan eh, yhteyksiä, meidän täytyy vielä tehdä paljon ten tavoitteiden suhteen. Liikenneinfrastruktuuri, päätökset ovat ennen kaikkea jäsenmaiden alla, mutta samaan aikaan me olemme vedonneet niin kutsuttuihin Maastrichtin kriteereihin, BKT-tekijään. Tietyissä tapauksissa meillä voi olla myöskin lisävaatimuksia jäsenmaille Äh, liittyen niin TNT-investointikapasiteettiin. Suurempi julkinen rahoitus myöskin liikenteen alalla voi tukea tavoitteidemme saavuttamista. Se, että meillä on kattava infrastruktuuri ympäri äh, unionin, on yhä ähm, tekijöillä erityisesti itäisissä jäsenmaissa TNT-verkostot kattavat näitä puutteita tietyissä jäsenmaissa ja Voisitteko lukea hiukan hitaammin? Simultaaninen tulkkaus on vaikeaa, kun luetaan kovin nopeasti. TNT e Core uh, Network verkostot ovat valmiita tai tulossa valmiiksi tietyissä jäsenmaissa, kun taas toisessa jäsenmaissa on vielä hyvin paljon tehtävää. Tässä yhteydessä puuttuvat yhteydet ja pullonkaulat ovat yhä kiusana Euroopan unionin liikenneverkistossa ja ne ovat vakava, hidastin, erityisesti rajat ylittävän liikenteen virralle. Tämän lisäksi ylläpito budjetti ei ole usein riittävää infrastruktuurin kunnossa pitämiseksi. Ja tämä on aiheuttanut hyvin merkittävää ähm, huollon myöhästymistä, mitä tulee äm, tieliikenteeseen. Se on kaikkein joustavin äh, liikennemuoto kun Euroopan unioni on laajentunut 1528 jäsenmaahan, se on vastannut nopeammin, kun taas rautatieliikenne vaatii enemmän modernisointia ja harmonisointia liikenteen hallintojärjestelmien osalta. Tiettyjä haasteita on vielä olemassa myöskin markkinoiden avaamisen ja liberalisoinnin osalta, erityisesti rautatie- ja ilmailuliikenteessä. Esimerkiksi markkinoiden vapauttaminen rautatieliikenteen osalta on tapahtunut epätasaisesti eri jäsenmaissa. Vain kourallinen jäsenmaita on vapauttunut, vapauttanut omat rautatieliikenteen markkinansa uudet toimijat kohtaavat äh, syrjintää, kun pyrkivät äh, pääsemään rautatieliikenneinfrastruktuurimarkkinoille, jotka ovat yhä samojen toimijoiden omistajia, omistamia. Tämä markkinapilari äh, neljännessä rautatiepaketissa ähm, astuu voimaan tämän vuoden kesäkuussa ja sen tulisi puuttua tähän ongelmaan. Meillä on myöskin äh, liikenteen alalla tiettyjä äh, merkittäviä seuraamuksia koko Euroopan unionin kannalta. Esimerkiksi liikenne vastaa neljänneksestä kaikista kasvihuonepäästöistä ja meillä on myöskin suuri haaste liikenteen alalla, jotta pääsisimme ähm, hiilestä luopumista koskeviin tavoitteisiimme kun liikenteen päästöt alkoivat uudelleen kasvaa vuoden 2014 jälkeen. Tieliikenne on se sektori, joka on suurin vastuullinen tästä. Ähm, ja vasta sen vuonna 2016 päästöistä 72 prosenttia. Vuonna 2017 tilintarkastustuomioistuin äh, julkaisi kattavan katsauksen energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyen. Tässä oli mukana muiden asioiden lisäksi kattava äh, tarkastus äh, liittyen Euroopan unionin liikennesektoriin ja Euroopan jäsenmaiden kasvihuonekaasujen päätös, päästöjen vähentämiseen joko suoraan tai vähähiilisen liikenteen kautta, ähm, koska Euroopan äh, komissio on ähm, luonut koordinoidun äh, älykkäiden liikennejärjestelmien järjestelmän ähm, jatkamme tätä työtä. Automatisoitu, digitalisoitu ja jaettu vastuu ovat mahdollisuuksia, jotka voivat tehdä yhteistä liikennejärjestelmästämme tehokkaampia, mutta uusi teknologia ja liikkuvuus luo myöskin haasteita, mitä tulee oikeudellisen puitteiston, oikeudellisen puitteiston tiedon suojaan, turvallisuuteen ja ti- henkilötietosuojaan. Tämän lisäksi infrastruktuurin sopeuttaminen uutta liikennettä ajatellen ja uusen, uuden infrastruktuurin käyttöönotto ovat lisähaasteita, jotka vaativat lisäinvestointeja. Ja meidän täytyy myöskin tarkastella liiketoimintamalleja asiassa. Voisitteko pikkuhiljaa lopetella? Yhteenvetona kaiken kaikkiaan äh, nämä kattavat katsaukset tuovat esiin sen, että edistystä on tapahtunut infrastruktuurin kehityksen osalta ja äh, sisäisten liikennemarkkinoiden avaamisen osalta ja on tämän lisäksi myöskin ryhdytty toimiin, jotta liikennettä vähän hiilistettäisiin, mutta me olemme myöskin tunnistaneet kuusi haastetta, joihin Euroopan unionin tulisi puuttua liikenteen alalla. Ensinnäkin meidän tulisi ähm, yhdistää olemassa olevat tavoitteemme äh, käytettävissä oleviin äh, resursseihin. Tämän lisäksi meillä pitäisi luoda Euroopan unionin tasolla toimiva tehokas järjestelmä, jotta voisimme varmistaa sen, että infrastruktuuri päätökset ovat Euroopan unionin politiikan tavoitteiden linjalla erityisesti kiinnittäen huomiota pullonkauloihin ja rajat ylittäviin yhteyksiin. Kolmanneksi keskittyy Euroopan unionin rahoituksessa siihen, mikä luo eurooppalaista lisäarvoa. Neljännekseen meidän täytyy parantaa suunnittelua, toimeenpanoa Euroopan unionin rahoittamien hankkeiden valvontaa. Viidennekseen meidän täytyy varmistaa se, että infrastruktuuria ylläpidetään oikealla tavalla ja että se on kestävää. Ja kuudennekseen meidän täytyy vahvistaa pyrkimystä siirtää rahtiliikennettä pois tieliikenteestä. Pahoittelen siitä, että vein näin paljon aikaa ja paljon kiitoksia huomiostanne. Me kiitämme teitä ja nyt puheenvuoron saa esittelijämme edustaja Zeller, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja sydämelliset kiitokset Balkolle ja hänen tiimilleen tästä kertomuksesta, kun puhutaan todella Euroopan unionin liikennesektorin optimoinnista ja toimista. Claudia Schmidt kirjoittaa seuraavaa. Hän kiittää tilintarastotuomioistuinta kattavasta analyys- analyysistä infrastruktuurihankkeisiin, jotka EU rahoittaa. Katu, raide, sisävesiliikenne, ilmailu ja vesiliikenne ovat hyvin tärkeitä nämä viisi suurta eri alaa. Ja tilintarkastustuomioistuin osoittaa mustavalkoisella seuraavaa infrastruktuuria, kehitys on hyvin eri, vai, eri vauhtista eri alueilla Euroopan unionissa ja on erityisesti itäisessä Euroopassa alueita, joissa parantamisen varaa kyllä on. Ja kun puhutaan TNT-ydinverkoista, on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat saattaneet tähän lähes valmiiksi ja toiset, toisilla on vielä hyvin paljon tehtävää. Muistan vielä oikein hyvin tilintasotuomioistuimen toisen erityiskertomuksen, joka RMTSn eh, kehitystyössä totesi ihan vastaavaa. En nyt toista, mitä tilintarkastustuomioistuin suosittelee, mutta keskityn kahteen suositukseen, jotka kuvailevat ongelmaa kaikkein parhaalla, parhaalla tavalla. Eh, Schmidt kysyy komissiolta seuraavaa. Kuten jo todettua, erityisesti ydinverkon kehittämisessä Tuomioistuin toteaa, että säännöt ovat liian monimutkaisia ja suunnitelmia tulisi parantaa. Milloin parantaa? parannusta tai edes muutoksia voidaan odottaa. Tässä alan hiljalleen kyllästyä kuulemaan aina samat selitykset, mutta ei niitä selityksiä, joita kontvaliokunta haluaa kuulla. Miten komissio varmistaa sen, että veronmaksajien rahoja käytetään ja mahdollisimman järkevällä tavalla? Kustannushyöty, analyysejä tulisi toteuttaa kattavasti eikä vain silloin tällöin, jos ollenkaan. Ja Äh, Claudia Schmidt on siis myös liikennevaliokunnan jäsen ja tuntee hyvin myös tavaraliikenteen ongelmat ja yhteysongelmat äh, tiekuljetusten ja rautatiekuljetusten välillä. On hyvin äh, epäilyttävää, että tietyt tahot saavat mellastaa. Täytyisi todeta yksinkertaisesti, että kun EU on mukana rahoitta, rahoittajana, niin sitten myös tanssitaan EUn pillin mukaan. Ja nyt äh, tässä oli se, mitä edustaja Schmidt sanoi ja nyt minä, Zeller, sanon, että kansallisella tasollahan ydinverkkoa rakennetaan, mutta kun sitten kyse on rajat ylittävistä yhteyksistä ja raja-alueiden yhteyksien yhdistämisestä toisiinsa, niin usein kannustin puuttuu ja sitten rakennustyöt saattavat jopa päättyä 15-20 kilometriä ennen rajaa. Siksipä ei ole ollenkaan hyväksyttävää, että esimerkiksi DHL toteaa, että 50 prosenttia kuljetuksista tapahtuu ilmateitse, 40 prosenttia maanteitse eh, ja rautateitse ei lähes ollenkaan, kun se on niin joustamatonta. Tämä on siis ongelma. Claudia eh, Schmidt jatkaa, että eh, milloin komissio muuttaa tilannetta, koko ajattelutapaa niin, että Euroopan veronmaksajien rahalla ajettaisiin yhteistä etua. Mitä järkeä on siinä, että jäsenvaltiot mielellään ottavat vastaan EU-rahaa, mutta ohjelmia täytäntöönpannessaan ajattelevat vain omaa kansallista etuaan? Schmidt olisi kiitollinen, jos saisi vastauksia. Ja nyt minä, Joachim Zeller, jatkan vielä ja lisään seuraavaa. Mitenkäs komissio voisi eh, ottaa huomioon myös muut kuin eurooppalaiset eh, toimijat, kun näitä suunnitelmia tehdään ja infrastruktuurihankkeita tehdään. Esimerkiksi Kiinan uusi silkkitiehanke äh, ja se, että kiinalaiset ovat ostaneet koko joukon satamia joko kokonaan tai osittain. Ja nyt sitten tämä Belgrad-Budapest rautatieyhteys tulee olemaan kiinalaisten käsissä ja muita on tulossa tämän jälkeen muita rautateitä, rautatieyhteyksiä. Kiinalaiset ovat hyvin aktiivisia. Mitäpäs komissio tästä ajattelee tässä tilintarkastustuomioistuin täytäntöönpanon suhteen havaitsi vielä puutetta. Kiitos. Kiitoksia ja sitten puheenvuoroa on pyytänyt edustaja Ajala Sender. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä yleiskuvasta, vaikka tähän liittyy tietysti sellaiset rajoitukset, että tässä otetaan esille kysymyksiä, jotka mielestäni on jo ylitetty. Sen sijaan tällaisia uudempia kysymyksiä, niin niitä ei ole ihan päivitetty. No joka tapauksessa haluaisin, että selittäisitte meille, minkälais, minkälainen visio on ollut käytössä ainakin joissakin liikennevaliokunnan kysymyksissä. Nämä ovat kiinnostavia asioita. Ja sitten haluaisitte selittää sitten, miten tilintarkastustuomioistuin on arvioinut, kuinka hyödyllisiä nämä varankäyttö on ollut, koska on varsin suuri määrä rahastoja, joita käytetään eurossa kaiken tyyppisiä liikennemuotoja varten, infrastruktuuria varten ja myös palveluita varten. On varsin myönteistä, että viime aikoina on tullut esille mielenkiintoisia esimerkkejä, mitä voidaan parantaa palveluita. Kyse ei ole vain infrastruktuurista, vaan näistä kahdesta asiasta. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko te arvioineet hierarkisesti, mitä rahastoja tai mitä mallia on käytetty on käytetty kohesiorahastoja, rakennerahastoja, muita välineitä. Tehän tunnustattekin joissakin määrin, että tämä on vaikuttanut myönteisesti esille ottamiin asioihin mukaan lukien sitten rahoitusvälineet, kuten Junckerin suunnitelma. Haluaisin vielä tietää, mitä te olette mieltä juuri näistä eri mekanismeista. Sitten on ihan totta, että on rajat ylittäviä ruuhkautumisongelmia myös rautateillä. Ja haluaisin tietää, onko tentakstuomioistuin arvioinut myös, miten on täytäntöön pantu komission lakitest tai juridisia tekstejä, jotta voitaisiin ylittää rajat, ylittä, rajat ylittävän liikenteeseen liittyvät merkittävät ongelmat. Ja sitten vielä lopuksi tulleet tähän Herselen esittämään ongelman. Haluaisin, että olisimme myös hiukan kriittisiä usein, eikä kyse aina ole vain infrastruktuurista. Kiinalaiset tulevat paikalle, koska eurooppalaiset yritykset eh, eivät pysty ratkaisemaan ongelmia. Pitäisi olla hiukan enemmän eurooppalaista henkeä ja patriotismia ja rationaalista toimintaa, niin silloin varmasti kyllä kiinalaiset jäisivät kakkoseksi. Me, heillä on tekin enemmän potkua kuin meillä eurooppalaisilla. Ja komissio, Reuters, olkaa hyvä. Dear Chair, dear members, uh, Mr. Balko. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, herra Balko. Näin vuoden aluksi haluaisin aivan aluksi esittää uuden vuoden toivotukset kaikille täällä valiokunnassa. Ja toivon, että hyvin tärkeänä vuonna, parlamentin vaalien vuonna, teidän keskustelutanne kuultaisiin ja ne inspiroisivat äh, meitä eteenpäin. Tämän voin todeta myöskin komission puolesta. Tämä katsaus on erittäin hyvä ja antaa hyvän kuvan siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin on viime vuosien aikana tehnyt liikennesektorin suhteen. Me tunnemme erittäin hyvin liikennesektorin haasteet ja me olemme myöskin tehneet useita aloitteita alalla. Minä toivoisin, että parlamentti voisi edetä mahdollisimman monen näiden liikkuvuuspaketin aloitteiden parissa – ja luonnollisesti tähän liittyy myöskin tärkeitä budjettiedotuksia komissiolta. Nyt voisi mennä hiukan yksityiskohtiin ja vasta edustajien Schmidt, Seller ja Ajala Sender kysymyksiin. Toisaalta sanoisin, että olemme tehneet erittäin kovasti töitä monien sellaisten aloitteiden parissa, jotka tähtävät energiatehokkuuteen liikennesektorilla. Ne auttaisivat todellakin saavuttamaan vähäpäästöisen liikenteen tavoitteen. Ja kuten jo totesin, meillä on nämä kolme liikennepakettia, Europe on the Move. Olemme tehneet eh, töitä eh, siinä siirtymän parissa, siirtymän kohti puhdasta, kestävää liikennettä, eh, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen puolesta, mutta myöskin sen puolesta, että voisimme toimeenpanna tenteen hankkeen vähentää kasvihuonepäästöjä, ja muutenkin edistää liikennealaa. Tässä oli vain muutamia aloitteita, joita me olemme tehneet. Tältä osalta uskoakseni Euroopan komission kunnianhimon taso on hyvin korkea ja sen ovat hyvin ymmärtäneet sekä parlamentti että neuvosto toisaalta. Meillä ei ole vain tällaista vetävää, mutta myöskin ajavaa vaikutusvaltaa. Tämä koskee investointeja. Meillä on toisen sukupolven äh, investointihankkeita. Tämä vastaa vuoden 2014 äh, ajatuksia ja ähm, ydinverkko aloitti vuodelta 2016. Tiedän, että me olemme oikealla linjalla, mutta kun tässä herran Balko mainitsi, menee melkoisen kauan aikaa, että me voimme puutteet Euroopan unionin tasolla kattaa tai puuttua näihin pullonkauloihin. Tenteen osalta olemme todanneet jo aivan aluksi, että tarvitsemme kaksi toimeenpanovaihetta, jotta voimme varmistaa sen, että hankkeet toteutuvat juuri. Tämä tilanne on nyt neljä vuotta työn käynnistymisen jälkeen ja voin vakuuttaa vastauksena kysymykseemme ne etenemmekö oikeaan suuntaan, että kyllä. Meillä on keskusrahoitus, jota on omistettu nimenomaan ympäristöystävällisiin hankkeisiin, sisävesiliikenteeseen esimerkiksi, eikä lainkaan esimerkiksi tieliikenteeseen. Ensimmäisen kerran me olemme myöskin keskittäneet tämän rahoituksen kohesiomaihin, sillä meillä on kaksi kuorta yleinen ja nimenomaisesti kohesio maihin kohdistettu rahoitusosuus. Tämä on valtava ero, sillä nimenomaisesti tämä rahoitus on keskitetty rajat ylittäviin hankkeisiin. Jos tarkastamme Baltian maita, Puolaa, Romania, kaikkia näitä maita, ne ovat joutuneet rahoittamaan – niitä hankkeita siis ovat kaikkein vaikeimpia toteuttaa, ja me emme tästä hellitä. Verkkojen Eurooppa välineessä meillä on käytä tai menetä periaate käytössä, ellei varoja käytetä ajoissa, ne ohjataan muualle sellaisen hankkeeseen, joka on toteutumassa. Sitten tämän toiseen sukupolven liittyen me haluaisimme mennä vielä askeleen pidemmälle ja haluaisimme, että osa tästä rahasta olisi ähm, yleisestä kuorosta siirretty kohesiomaihin. Tämä on hiukan ristiriitaista, mutta olemme sitä mieltä, että meidän täytyisi tehdä asioita nyt toisin kuin menneisyydessä on toimittu. Hankkeet ovat olleet toimenpanoltaan melkoisen menestyksellisiä, mutta tämä on pitkää työtä, jos te Rail Baltican kaltaista hanketta tarkastelette. Nyt me olemme vasta siinä vaiheessa, että voimme varsinaisiin hankintoihin edetä ja 2025-2026 ovat vasta vuosia, joina jotakin konkreettista hankkeessa tapahtuu. Toivon, että parlamentti tukisi meitä seuraavan kerran, kun tilintarkastustuomioistuimesta saamme yleisen katsauksen, me voimme toivottavasti todeta, että me emme ole vain tarkastelleet asiaa, vaan että olemme myöskin tehneet jotakin. Kuten edustaja Schmidt, haluaisin tässä todeta, että olisi mukavaa voida todeta, että kertomus on johtanut konkreettisiin toimiin ensimmäisen kerran. Tätä komissio tarkastelee. Tähän liittyy luonnollisesti myöskin tämä puhdas CBA kaikissa hankkeissa, jonka te mainitsitte. Meillä on hyvin rajattu tukikelpoisuus joukko tässä ja me olemme keskittyneet siihen hyvin vahvasti. Sitten tämän siirtymän osalta voimme tämän moraalisen siirtymän kyllä saavuttaa, kun meillä on niin paljon rekkoja, jotka ylittävät alpit. Tämä modaalinen siirtymä on jotakin, mihin me pystymme. Kiinalaisia investointeja todellakin tapahtuu. Me näemme, että Pireus on kiinalaisten investoijien käsissä. Esimerkiksi Belgrad ja Budapest, kun mainitsitte. No, siellä ei mitään ole vielä tapahtunut, mutta siellä on lupauksia siitä, että kiinalaisella investoinneilla voitaisiin hankkeet toteuttaa, mutta luonnollisesti komission yksiköt, pääosasto ja muut tarkastelevat hyvin tarkkaan sitä, toteutuuko yhteisön aki. Luonnollisesti kiinalaisten täytyy ympäristölainsäädäntöä, hankintolainsäädäntöä ja kaikkea muuta lainsäädäntöä noudattaa. Ja tämä koskee myöskin hankkeita, joihin Euroopan unionin rahoja investoidaan. Me olemme siis hyvin selvästi nyt liikkeellä näiden uuden politiikkojen osalta. Me pyrimme toimimaan sekä vetävän että ajavana voimana lainsäädännössä. Me pyrimme varmistamaan sen, että kun lakia säädämme, me emme kaikkia tee näissä saastuttavissa sektoreissa, kuten tieliikenne ja ilmailu, kuten tekin mainitsitte. Ja sitten Ines Ajala Sender, teidän huomionne kiinalaisiin yhtiöihin liittyen. Meidän pitäisi olla varovaisia asiassa ja luonnollisesti tilintarkastustuomioistuimen kanssa tarkastelemme rahoitusta, jota on saatettu saataville. Ja tilintarkastustuomioistuin antaa eri kertomuksia. Me Yhä seuraamme kaikkia heidän suosituksiaan ja tämä yleiskatsaus antaa meille hyvän mahdollisuuden juuri siihen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja Balko pyytäisin lyhyesti. Olkaa hyvä. Kiitos. Voin vastata edustaja Ajalalle, mutta ensin haluan pyytää anteeksi. Keskityin vain osan näistä tavoitteista eh, löydöksiin ja hallintorakenteeseen tuossa alustuksessa, niin tämä johtuu ajan puutteesta, mutta jos katsotaan kappaleita 7.25, niin siellä eh, puhutaan juuri tarvittavista infrastruktuurihankkeista, käytettävistä varoista – ja mahdollisesta talousarviosta eri kautta verkkojen Eurooppaa, horisontti 2020, TNT, rakennerahastot ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Eli näitä eri rahoituslähteitä tulevan kauden aikana 2021-2027 on sitten olemassa. Ja sitten sivulla 39.72 kohdassa, kun puhutaan haasteista, miten keskittää EU-rahoitushankkeisiin, jotka tuovat kaikkein eniten lisää arvoa, niin tässä sitten on kuvailtu konkreettisissa 13 erityiskertomuksessa liikennekuljetusalalta viimeisten viiden vuoden aikana, niin on sitten konkreettiaa. Ja tässä on yhteenveto siitä, mitä mainitsin tästä. Kiitos oikein paljon. Olen pahoillani. Meillä on vielä yksi erityiskertomus käsiteltävänä. Tsellen lopu, lopuksi ihan, ihan kaikessa lyhykäisyydessään. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Esittelijän kollegani Claudia Schmidt pyysi minua lukemaan myös tästä. Ei, ei, keskeyttää puheenjohtaja. Teillä ei ollut siis mitään loppupuheenvuoroa tuohon kohtaan yhdeksän. Siirrytään kymmeneen vasta sitten. Ei, ei minulla. Tosiaan eh, meillähän on ihan järkevät suunnitelmat, niin kuin komissiokin totesi, ja meillä on myös valmisteltu tarvittava eh, lainsäädäntöpohja. Toivon, että se, mitä komissiokin tässä ilmaisi, että nyt sitten eh, viimeinkin, niin kuin Ajala Sender totesi, niin jäsenvaltiot pääsisivät tuosta oman edun tavoittelustaan ja ryhtyisivät rakentamaan tosi, tosissaan ja todenteolla tätä kokonaiseurooppalaista liikenneverkostoa, erityisesti nyt rautatiet. No, toivomme toki, että Brexit ei tapahdu, mutta sitten kun, jos ja kun se tapahtuu ja kun näemme, mitä se merkitsee, niin tarvitaan myös järkevät liikenneyhteydet jotka tähän asti ovat toimineet ongelmitta, niin sitten syntyykin suuria ongelmia niin taloudelle kuin ihmisten liikkuvuudelle ja ehkäpä tuo sitten veisi meitä vähän oikeaan suuntaan. Ja tosiaan se, mitä tässä todettiin, on olemassa olevat mahdollisuudet kattavalle eurooppalaiselle liikenneverkolle ovat olemassa. Toivohan kuolee ihan viimeisenä. Kiitoksia. Nyt siirrymme tosiaan viimeiseen esityslistan kohtaan, nimittäin lentomatkustajien oikeudet. Ja tämän meille esittelee herra Buffan, olkaa hyvä. Madame la Présidente, Mesdames... Puheenjohtaja, hyvät budjettivalvontavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnä haluaisin toivottaa teille kaikille hyvää uutta vuotta 2019. On suuri kunnia voidaan esitellä teille erityiskertomus 30 vuodelta 2018 tilintarkastustuomioistuimesta. Sen otsikkona on EUn matkustajat hyötyvät laajoista oikeuksista, mutta heidän on vaikea niitä harjoittaa käytännössä. Tarkastuksemme perustuu siihen, miten toteutetaan EUn matkustajan oikeuskehystä joka liittyy useisiin asetuksiin kattaen ilmaliikenteen, rautatieliikenteen, sisävesiliikenteen ja linja-autoliikenteen. Arvostamme tätä sitoutum- sitoumusta matkustajille, joka on tehty, mutta on kuitenkin huomattava määrä haasteita, kun toteutetaan käytännössä matkustajien oikeuksia. Haluan kertoa teille kolmesta kaikesta, kaikkein merkittävimmistä haasteista ja kertoa pääsuosituksista, jotka löytyvät kertomuksesta. Ensinnä haluaisin korostaa sitä seikkaa, että meidän työssämme on tukeuduttu niin kutsuttuihin kymmeneen perusoikeuteen, jota matkustajilla on tieto informaatioon, avustus, avustukseen tai korvaukseen. Me totesimme, että näiden oikeuksien soveltaminen vaihtelee huomattavasti riippuen liikennemuodosta. Puut, jotka liittyvät matkustajien oikeuksiin ovat joskus vähän epäselvät itse matkustajille, mutta sama koskee myös operaattoreita ja kansallisia viranomaisia, jotka ovat vastuussa näiden oikeude, oikeuksien täytäntöönpanosta. Esimerkiksi oikeusavustukseen, jos matka keskeytyy, sitä ei ole määritelty kunnolla asetuksessa monin suhtein liikenteen harjoittajat itse päättävät suojan tasosta, joita, joka meillä matkustajina on. Vasta silloin, kun tuntee paremmin omat oikeutensa, matkustajat voivat tehokkaasti tasapainottaa tätä tilannetta. On tehty tutkimus tarkastuksen yhteydessä ja tämä ikävä kyllä osoitti, että tiedosta, tiedon taso on tällä hetkellä noin 40 prosentissa samalla tasolla kuin oltiin neljä vuotta sitten. Puitteiden monimutkaisuus on johtanut siihen, että on luotu aivan uusi sektori, jossa on tällaisia valituksia käsitteleviä virastoja ja riidanratkaisuelimiä. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että puuttuu avoimuutta matkustajien oikeuskehyksestä. Tällä hetkellä matkustajilla ei ole minkäänlaista tietoa saatavissa jo syistä, jotka johtuvat myöhästymiseen tai eivät saa apua tai korvausta tai eivät saa tietoa avustuksen määrästä tai korvauksista, joista muut matkustajat ovat saaneet, kun kärsivät aivan samasta matkan keskeytyksestä. Ikävä kyllä sama koskee menettelytapoja, joita kansalliset viranomaiset soveltavat. Mitä tulee korvauksiin, uudelleen reititykseen tai mihin tahansa muunlaiseen avustukseen on mahdollista, ja usein näin juuri tapahtuu, että matkustajia kohdellaan eri tavalla. Meidän raportissamme annetaan lukuisia esimerkkejä epätasa-arvoisesta epäyhtenäisestä kohtelusta. Kaiken kaikkiaan olemme laatineet viisi suositusta komissiolle ja olen erittäin iloinen siitä, että meidän työryhmämme ovat sopineet näistä eh, eh, suosituksista keskenään. Ensinnäkin ehdotamme komissiolle sitä, että se analysoisi tapaa, jolla nämä kolme perusmatkustajaoikeutta su- saavat suojan neljässä liikennemuodossa, joita pidetään ratkaisevan tärkeinä – ja miten olisi mahdollista vähentää olemassa olevia eroavaisuuksia. Sitten me suosittelemme komissiolle sitä, että se suo, julkaisi uudet suuntaivat, jossa määritellään, määritellään minimistandardit, mitä tulee tiedonantoon matkustele silloin, kun heidän matkansa häiriintyy ja minkälaisia velvoitteita kuljettajilla on koskien uudelleenreititystä mukaan lukien se, että turvaudutaan muihin liikenneoperaattoreihin. Sitten kolmas suostus kehostaa komissiota aloittamaan läheisessä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa tiedotuskampanjoita jotta todellakin tiedon taso nousi tämänhetkisestä 40 prosentin tasosta. Neljäs suositus käsittelee avoimuuden puutetta. Me kehotamme komissiota määrittelemään minimistandardit, mitkä liittyvät avustukseen. hetkinen järjestelmä, jossa ei oikeastaan ole olemassa minkäänlaista tukea matkustelle matkan keskeytyksen yhteydessä muuta kuin mahdollinen lupaus jatkokorvauksista, sellainen ei voi tyydyttää yhtään ketään. Me ehdotamme tällaista minimisummaa 40 euroa lentomatkustajille ja vähäisempiä summia sitten muille matkustajille. Tämän lisäksi ehdotamme sitä, että liikenteen harjoittajat kertovat kahden vuorokauden kuluessa syyt, jotka johtivat matkan keskeytykseen tai myöhästymiseen tai matkan peruuntumiseen. Tätä kautta kansalliset elimet, jotka ovat vastuussa oikeuksien soveltamisesta, pystyvät valvomaan kuljetusyritysten käytäntöjä. Jos kuljetusoperaattori myöntää, että myöhästyminen tai peruutus johtuu omasta virheestä, silloin automaattisesti pitäisi alkaa maksaa korvauksia, joihin on ihmisillä on oikeus. Lopuksi kehotamme komissiota esittämään omat ehdotuksia, joilla pyritään laajentamaan kansallisten vastuuelinten valtuuksia soveltamaan oikeuksia ja takaamaan tiedon saannin ja antamaan niille mandaatti, jonka kautta voi saada kokonaiskuvan eh, tilanteesta, joka valitsee matkustajien oikeuksien kohdalla. Tähän päättynyt esitykseen minun työryhmäni ja minä olemme täysin teidän käytettävissänne, jos teillä on mahdollisesti kysymyksiä. Kiitos. Kiitokset herra Buffan. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Zeller esittelijän ominaisuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kyse on siis Claudia Schmidtin tekstistä. Kiitokset erityiskertomuksesta Bufanille ja tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle. Matkustajien määrä on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana lisääntynyt valtavasti ja nämä matkustajien oikeudet ovat todellinen virstanpylväs kun puhutaan matkustajien korvauksista, mutta näitä asetuksen määräyksiä voidaan tulkita hyvinkin kirjavalla tavalla, kun puhutaan vaikkapa matkustajille tiedottamisesta, puhutaan heidän avustamisestaan, niin näitä ei ole määritelty kyllin selvästi ja näin matkustajien on vaikea vaatia heille kuuluvia oikeuksia. Samoin sitten matkustajien oikeuksien suojelemiseen liittyy koko joukko rajoituksia, jotka taas liittyvät kansallisen tason äh, toimijoiden äh, oikeuksiin. Ja kollega äh, Schmidt on yleensä hyvin kriittinen komission suhteen ja komission suuntaan, mutta nyt hän toteaisi, että matkustajien oikeuden, oikeuksien puitteiston tiukka valvonta on mahdollistanut asetuksen selvittämisen ja selkeyttämisen. Ongelma on vain se, että komissiolla ei ole toimivaltaa ja näin ollen harmoninen soveltaminen tuskin on ihan huomisen asia. Tällä alalla komissiolla ei ole matkustajien oikeuksien suhteen toimivaltaa ja se on, se on hyväksynyt kaikki tuomioistuimen suositukset, niin kysyisin, että mitenkä komissio Onko komissio sitä mieltä, että nyt matkustan oikeudet ovat paremmalla tolalla? Tullaanko komission toimivaltaa laajentamaan niin, että komissio saisi tietoa kansallisista täytäntöönpanoa toimista kansallisten viranomaisien tasolla, taholla ja mitä mahdollisuuksia komissiolla olisi parantaa, jos toimivaltaa ei laajenneta matkustajan oikeuksien täytäntöönpanoa? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt äh, puheenvuoro saa herra Reuters. Olkaa hyvä. Chair, uh, members, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet. Äh, äh, herra Volkanvaran, kiitoksia tästä kertomuksesta. Komissio luonnollisesti ottaa huomioon kertomuksen ja hyväksyy sen suositukset hyvin nopeasti. Haluaisin käyttää puheenvuoron, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin korostaa sitä, että tällä hetkellä Euroopan unioni on ainut alue maailmassa, joka kaikissa liikennemuodoissa tarjoaa suojan matkustajille. Ja komissio haluaa myöskin asetuksia uudistaa. Se on lento, liikenteen osalta tehnyt tämän aloitteellaan 2013, 2017 ja siksi me haluaisimme vedota Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon, jotta siirtyisitte nopeasti näiden kahden aloitteen parissa eteenpäin. Ne pyrkivät yhdessä kohti suosituksiamme. Mitä tulee Smithin puheenvuoron, haluaisin myöskin kaikille osapuolille kertoa, että luonnollisesti näemme tämän tarkistuksen mahdollisuutena komission näkökulmasta erityisesti taata matkustajien oikeuksien toteutuminen ja aloittaa näiden melkoisen monimutkaisten mekanismien yksinkertaistaminen ja luonnollisesti haluamme tukea matkustajia, kun se on tarpeen. Olemme sitä mieltä, että nämä kaksi aloitetta, jotka mainitsin, jotka ovat nyt yhteispäätösmenettelyssä, ovat tässä tärkeitä luonnollisesti. Aloite vuodelta 2000 13 on ollut jumissa pitkän aikaa Gibraltarin kysymyksen vuoksi, mutta toivottavasti se käynnistyy pian uudelleen ja ähm, Tietenkin meillä on tämän lisäksi myöskin matkustajien oikeuksia koskeva aloite. Toivottavasti hyvin nopeasti tämä viimeisin aloite tulee käsiteltyä parlamentissa ja tämän lisäksi halusin luonnollisesti myöskin eh, edustajille Zerl ja Smith mainita, että vuonna 2019 me tulemme tekemään eh, seuranta kertomuksen tästä kertomuksesta ja tulemme siinä arvioimaan että voisimmeko konsolidoida matkustajien oikeudet eh, kertomuksen suositusten tavalla. Tässä tarkastelemme oikeuksien vahvistamista, tehokkuutta keskipitkällä aikavälillä ja myöskin mahdollisuutta tarkastella asiaa ja vastata niihin haasteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin on asiassa vielä tuonut esiin. Tämä on hyvin positiivista siis ja sanoisin, että meidän ikään puoleltamme ei ole epäilystäkään, että voimme kiittää nyt työntekastustuomioistuinta erittäin hienosta kertomuksesta. Kiitos. Kiitoksia lopuksi Pufan ja sitten vielä esittelijämme. Merci, Madame le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että jatkossa ehkä komission mandaattia voidaan laajentaa – Tämä on mielestäni hyvä mahdollisuus ja tilaisuus saada uudet asetukset hienosäädettyä niin, että myös rautatieliikennematkustajien oikeudet otetaan mukaan tässä lainsäädännössä. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä Euroopan komission kanssa – Olen itsekin tietysti välillä matkustajan roolissa ja ymmärrän oikein hyvin tämän tilanteen. Joudun vaihtamaan le- lentoasemaa esimerkiksi, eikä aina ole ihan helppoa löytää korvaavaa lentoa. Häiriöitä tapahtuu myös joulun aikaan. Kerran eteen tulisi tämän tyyppinen ongelma, koska jos lento on, lentotyön välilasku, niin sitten tämä toinen osuus saattaa olla Atlantin ylittävä lento. Jos sen missään, niin ei ole mitään mahdollisuutta tulla ajoissa, esimerkiksi sitten saapua ajoissa USAhan, esimerkkinä vaan. Se on siis aika hankalaa ja ajattelin, että kun lentää on helppo niin oikeastaan helpompi ajaa autolla Frankfurtin sieltä sitä suoraan lentoa eteenpäin. Näin on mahdollisuus ehtiä lennolleen ja tulla kohteeseen perille ajoissa. Kiitos. Kiitokset. Kaikkihan me olemme uhreja olen varma sitä, että jos ku, kyselisimme tässä hiukan, niin itse tosiaan kun olin matkalla Slovakian Kosiceen, jäin jumiin ja Varsovaa ja minua lennettettiin ees taas sinne tänne, mutta en enää päässyt tosiaan sitten kohteeseen. Onpa todella kyllä tuo aika harmittavaa usein. Sitten kollega Zeller. Kiitokset puheenjohtaja. Kyllä, minäkin matkustan paljon ja täytyy kyllä vahvistaa kaikki tuo, mitä sanoitte, niin kuin tässä jo komissiokin totesi, niin nythän on vaalivuosi ja kyllä aivan varmasti tämä matkustajien oikeuskysymys, joka on kuitenkin yksi merkittävä EU-saavutus, on jäänyt liian vähälle huomiolle parhain on aina hyvän vihollinen. Kyllä tässä mielestäni paljon jo on saatu aikaan ja komissio ja tintastuomioistuin ovat samoilla linjoilla. Toivon, että matkustajien oikeudet toteutuvat entistä paremmin tulevaisuudessa ja että tämä vaalikampanja vuonna. Ihmiset sitten myös muistavat, että ketä tästä on kiittäminen. Kiitos. Kiitokset. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty päätökseen. Kiitos siitä. Ja esityslistan kohta 11 muut asiat. Puheenvuoropyyntöjä ei ole. Muistuttaisin, että seuraava kokouksemme on 21. tammikuuta kello 15 täällä Brysselissä. Hyvää jatkoa siihen asti ja kiitokset siitä, että osallistutte kokoukseen. Kiitos, kokous päättyy.